Thank you, Col- Thank you, colleagues. Kiitos kollegat. Varsinkin sylvällisesti tervetulleiksi toivotan kansallisten parlamentin edustajat. Aion lyhyesti muutaman ilmoitusasian tässä käydä läpi ennen parlamentin välistä kuulemista. Esityslista ykköskohta 5.1 kohdaksi tulee uusi asia. Siinä kuullaan kolmikantaneuvottelutilanteesta direktiivissä, joka liittyy petosten torjunta ja EUn taloudellisten etujen suojelemiseen ja rikosoikeuden kohta, jossa kuullaan Livanon matkasta syyskuun 19.20 menekin joulukuun ja sitten kahdeksan äänestys – pakolais- ja muuttovirtojen käsittely, EUn ulkoisen toimien merkitys on jouduttu lykkäämään. Jos ei kukaan vastusta esitys, muutetaan tämän mukaisesti. Sitten tulkkauksesta valitettavasti meillä ei ole Iirin, Kroatian, Tanskan, Viron, Kreikan, Latvian, Maltan tulkkausta huomenna ja tsekki on tänään vain passiivisena kielenä. Sitten kohta 3, 16 ja 17 maaliskuuta ja heinäkuuta ja pöytäkirjan hyväksymiset, jolle kuka vastustakaan, ne on hyväksytty. No niin kollegat, vielä kerran lämmin tervetuloa toimitus, toivotus kaikille kansallisten parlamentin edustajille, kuten myös Päilumman parlamentin jäsenille parlamenttien väliseen kokoukseen kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin kesken aiheena Europolin parlamentaarinen valvontaa turvallisuuspolitiikassa. On hauska nähdä teitä näin monta tässä tärkeässä valiokuntakokouksessa. Me olemme hyvin tietoisia, ainakin Euroopan parlamentissa olemme hyvin tietoisia, että parlamentti on nostamassa turvallisuusasioita enemmän tapetille ja varsinkin turvallisuusunionin kehityksen myötä. Meille on juuri nimitetty uusi komission jäsen turvallisuusasioita varten. Me seuraamme tarkkaan hyvässä kumppanuudessa Europolia aina kun jotain tärkeää tapahtuu näissä virastoissa. Hauska, että komission jäsen Julian King ja Europolin pääjohtaja Rob Wainwrightkin ovat paikalla. Varmasti me keskustelemme myös siitä lisäarvosta, jota Euroopan unioni voi tarjota turvallisuusagendalle. Mitä sitä, sitä, sitä hahmotellaan ja mitä se merkitsee kansallisille parlamenteille. Haluan tästä hyvin vilkkaan ja merkityksellisen keskustelun, eikä pelkästään somistamista, eli olette kovin tervetulleet Euroopan parlamenttiin. Hauska nähdä, että täällä on 46 edustajia kansallisista parlamenteista, eri kamarista, kaiken kaikkiaan 23 maasta ja etäalueeltakin. Tämä osoittaa mielestäni selvästi, että on osoitettu mielenkiintoa tätä aihetta kohtaan, eli turvallisuutta ja Europolin roolia kohtaan. Nyt kollegat, haluaisin välittömästi mennä ensimmäiseen osioon. Aika on kortilla tänään ja te olette varmaan käyneet keskustelua kollegojen kanssa ja varmasti moni haluaa myös osallistua keskusteluihin. Eli mennäänpä ensimmäisen istuntoomme. Eli taustasta on kyse turvallisuusunionin toteutuu ja Europolin rooli siinä. Mikä on Europolin rooli siinä ylipäätään? Ajatellaan operatiivista yhteistyötä, tiedonjakoa ja luottamusta. Eli ensimmäisessä istunnossa puhutaan Europolin roolista. Hauskaa, että meillä on komission jäsenkin täällä ja Europolin johtaja Rob Wainwright. Ennen kuin he pääsevät ääneen, muistuttaisin kollegoille, että vastaukset ja kysymykset järjestetään hyvin mutkikkaan yhtälön pohjalta. Se on todella mutkikas, mutta älkää säikähtäkö. Näin se aina tehdään täällä. Mutta jos nyt tuntuu siltä, että, että pääse puhumaan, niin kertokaa siitä. Meillä on tällainen monimutkainen järjestely kansallisten parlamenttien jäsenille – te ilmoitatte halukkuutenne näillä kortilla, tällaisella kortilla. Tämä johtuu siitä, että haluamme varmistaa, että yksikkömme tietävät ihan tarkalleen, että haluatte puhua, kuka olette. Mutta jos jostain syystä teidät unohdetaan, niin ilmoittautukoot vaikka kaavan käyttä nostamalla. Minä tiedän kyllä Euroopan parlamentin jäsenet, tai jos en tiedä, niin se on sitten ongelma. Eli ilmoittautukaapa puheenvuoroihin näillä korteilla, kun päästään siihen osaan. Kollegat, me aloitamme tämän keskustelun. Ei anteeksi, pitäisi vielä mainita, että meillä on kolmas puhuja, Dominic Rambour, joka vetää perustuslakivaliokuntaa, lainsäädäntö ja yleistä hallintoa Ranskan kansalliskokouksessa. Herra tekin olette tervetullut. Tässä kolme alusta ja ensimmäisessä istunnossa. Hauska, että kaikki kolme ovat täällä tänään. Ensin käynnistämme istunnon kuuntelemalla komission jäsen Julian Kingia, Hän on turvallisuusunionista vastaava komission jäsen. Hän puhuu kymmenisen minuuttia. Kertoo se, siitä, miten hän näkee turvallisuusunionin kehkeytyvän, mikä on hänen roolinsa siinä. Komission jäsen King, olkaapa hyvä. Uh, thank you, thank you for your welcome. Thank Oikein paljon kiitoksia, kiitokset näistä ystävällisistä sanoista ja kutsusta tähän tämänpäiväiseen kokoukseen. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä keskustelmassa teidän kanssanne, europarlamentaarikkojen ja kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Komissio vastaa toimistaan Euroopan parlamentille ja turvallisuusunionista vastaavana komission jäsenenä minä vastaan juuri teidän valiokunnallenne – tekemisistä, niin yhtä lailla tärkeänä pidämme Junckerin komissiossa tärkeänä sitä, että meillä on tiiviit suhteet myöskin kansallisiin parlamentteihin. Ja olen kyllä puheenjohtaja Junckerin kanssa aivan täysin samaa mieltä. Viimeisten viikkojen aikana olen voinut keskustella Viron parlamentin, Ranskan kansalliskokouksen, Saksan liittopäivien edustajien kanssa, Italian parlamentin edustajien ja alahuoneen edustajien kanssa. Ja Mielenkiinnolla jään odottamaan tulevia vastaavanlaisia keskusteluja. Komission täytyy olla vielä tiiviimmässä suhteessa ja vastuuvelvollinen kansalliseen, kansallisiin parlamentteihin ja avoimuutta vaalitaan juuri tällaisen tiiviimmän suhteen ja yhteistyön kautta. Mitä meidän politiikkaamme tulee, miten se voi hyödyntää tätä vuorovaikutusta? Se on selkeästi nähtävissä ja sen pitäisi näkyä myöskin yhteistyössä politiikkaa täytäntöön paneviin virastoihin. Europolilla on keskeinen rooli moniin politiikan aloihin ja välineisiin liittyen. Uusi Europol-asetus, joka toukokuussa 2017 alkaen astuu voimaan, niin se luo uudenlaiset standardit valvontaan liittyen, mitä mahdollisuuksia Euroopan parlamentilla ja kansallisilla, parlamenteilla on. Eli parlamentaarinen Euroopan valvonta vahvistuu entisestään ja yhteinen valvontaryhmä tulee tässä yhteydessä olemaan keskeisellä sijalla. Joten olen erittäin tyytyväinen tähän tämänpäiväiseen keskusteluumme. Nyt ensimmäistä kertaa lähdemme katsomaan, miten käytännössä tätä valvontaa voidaan toteuttaa. En aio lähteä nyt hirveästi muistuttamaan teitä näistä kaikkien tuntemista turvallisuushaasteista, varsinkin viime vuosien aikana nähtävissä olleet terroristihyökkäykset. Kollega Wainwright tulee kertomaan tästä hiukan enemmän. Mutta kyse on tietenkin eurooppalaisesta asiasta. Terrorismi tai järjestäytynyt rikollisuus ei välitä kansallisista rajoista laisinkaan. Jos katsotaan viime aikojen hyökkäyksistä, niin valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyen voidaan puhua todellakin rajat ylittävästä toiminnasta. Terroristit eivät hyökkää yhtä tai toista jäsenvaltiota kohtaan, vaan he hyökkäävät meidän arvojamme ja elintapaamme vastaan. Ja tästäpä syystä uskonkin, että me kaipaamme eurooppalaista vastausta näihin hyökkäyksiin. Me taistelemme näin yhdessä kyberrikollisuutta terrorismia ja vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Ja tästäpä syystä viime kesänä puheenjohtaja Juncker päätti, että turvallisuusunioniin liittyvä toimiala perustetaan. Europolilla on keskeinen rooli erityisesti avustaessaan 27 jäsenvaltiota terrorismin vastaisessa taistelussa ja taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta vastaan. Ja tässä yhteydessä saaneen kiittää Robia hänen tälle työlle omistautunutta tiimiään tehdyssä työstä. He ovat todellakin osaavia toimijoita. He ovat luoneet paneurooppalaisen tietojärjestelmän, luovat hyvää analyysityötä, vaalien samalla tieto turvallisuutta. Riskianalyysi perustuu yhteistyöhön, jota vaalitaan kautta EUn eri virastojen kanssa. Näin voimme priorisoida toimiamme taistelussa terrorismia ja rikollisuutta vastaan. Ja jo ennen uuden asetuksen voimaan astumista Europol keskittyy juuri terrorismiin vastaiseen taisteluun, järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen taisteluun ja kyberterrorikollisuuden vastaiseen taisteluun. Europol avulla me voimme todellakin tehokkaammin taistella terrorismia vastaan. Europol keskittyy juuri vierastaistelijoihin, terrorismin rahoituskanaviin, online terrorismi propagandaan ja laittoman asekauppaan. ECTC on osoittanut, että siitä on todellakin hyötyä, koska se välittömästi tarjoaa analyyttistä ja operatiivista tukea juuri tällaisten näkemiemme hyökkäysten jälkeen. Mitä tulee kyberrikollisuuden vastaisen taisteluun? Europol tukee jäsenvaltioita operaatioiden yhteydessä, jakaa tietoa tuhansista rikollisista ja on antanut mahdollisuuden yhteistyön tehostamiselle. On voitu tunnustaa rikollisia ja myöskin suuria vakavia rikoksia. Lisäksi on paljastettu salakuljetusverkostoja kautta Euroopan. Ja Europol yhtä lailla myöskin osallistuu toimintapoliittiseen sykliin. Europolin analyysin pohjalta jäsenvaltiot voivat priorisoida omia toimiaan. Komissio tietenkin tukee tätä tärkeää työtä, jota Europol keskuksineen tekee. Me tarjoamme Europolin kaipaamia resursseja ja kiitokset myöskin parlamentille osoittamastanne tuosta. Tänä vuonna virkoja saatiin Europolille luotua 36 lisää ja tarkoituksena on tarjota vielä 60 lisävirkaa ensi vuoden budjettiin. Ja komissio ja Europol ovat lähteneet arvioimaan sitä, minkälaisia mahdollisia henkilöstötarpeita jatko tuo tullessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Europol kaipaa tunnustusta yleisönkin keskuudessa. Turvallisuutta voidaan vaalia vain ainoastaan silloin, jos kansalaiset tietävät heidän perusoikeuksiaan kunnioitetaan sataprosenttisesti. Tähänkin asti Europol on vaalinut tietosuojaa. Monet sanovat, että tämä on ollut tehokkainta toimintaa kautta maailman ja se onkin tietenkin järkevää, sillä lainvalvontaviranomaisen täytyy tietää, että Europolille lähettämät tiedot ovat su- turvassa. Uusi asetus uuden aikaistaa ja vahvistaa tätä jo entuudestaan vahvaa järjestelmää tietoturva viranomaisen asemaa vahvistaen. Tämä päivän keskustelu onkin tästä syystä erittäin tärkeä, sillä tämä valvontaryhmä tulee lisäämään avoimuutta ja Europolin vastuuvelvollisuutta ja lisääjäten näin Europolin legitimiyttä. Joten toivon, että jatkossa voitte toimia samalla tavalla kunnioittaen uuden asetuksen mukana tuomia velvollisuuksia. Europol on keskeinen toimija. Teidän toimintaan tullaan edelleenkin vahvistamaan. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Kuten hän totesikin, Europol-asetus tulee voimaan ensimmäinen toukokuuta ensi vuonna. Seuraavassa istunnossa te kansallisten parlamentin edustajat tarkastella tarkemmin parlamentissa valvonta yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa, kun sitä täälläkin on käyty läpi. Mutta pitäisi nyt, että Europolin johtaja puhuisi Europolin nykytilasta ja turvallisuusunionin synnyn myötä syntyvästä kehityksestä. Ja kuten komission senkin totesi, mitä Europoli on nyt tekee myös yhdessä muiden virastojen kanssa. Rob, olepa hyvä. Uh, thank you, Claude. Kiitokset Claude. Kiitokset puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää Euroopan parlamenttia sen live-valiokuntaa erityisesti jatkuvasta tuesta, jota olemme teiltä saaneet ihan yksittäisiltä jäseniltä, mutta myös koko valiokunnalta ja Euroopan parlamentilta. Äh, erityisesti Kiitän tuestanne uuden Europol-asetuksen suhteen, samoin komission sen Kingiä, komissiota ja neuvostoa. Kiitän kaikkia tahoja siitä, että Europolin toimintamahdollisuuksia nyt vahvistetaan. Kiitän myös tuesta, jota olemme saaneet monilta kansallisilta parlamenteilta, niin kuin komission jäsen. Minäkin olen vieraillut monissa kansallisissa parlamenteissa viime kuukausina ja vuosina. Kiitän komission jäsentä hänen tuestaan Ähm, komission jäsentä arvostetaan jo kovasti, samoin hänen johtajuuttaan. Ja mm, kun ajatellaan näitä haastavia turvallisuusuhkia, niin äh, toden totta yhteistyötä tarvitaan. Ja ehkäpä voisin äh, kertoa, minkälaista käytännön tukea Europol antaa jäsenvaltioille näiden uhkien suhteen tänä päivänä. Niin kuin tiedätte, meillä ei ole toimeenpanovaltaa, me emme ole Euroopan FPI, mutta me tuemme kansallisia viranomaisia niiden taistelussa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia vastaan verkostamalla niitä, tukemalla niiden yhteistyötä. Meillä on jo 750 eri lainvalvontaviranomaista verkostossa, paitsi eurooppalaista, myös yhteistyömaiden viranomaisia, Yhdysvallat, Sveitsi ja Norja näistä esimerkkeinä. Tämä on erittäin laaja, kattava lainvalvontaviranomaisverkosto, joka vaihtaa tuhansia tietoja päivittäin ja torjuu näin tehokkaasti vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia päämajasta. Me voimme tätä tietovirtaa ohjata ja antaa kansallisille viranomaisille niitä tietoja, joita ne tarvitsevat esimerkiksi pidätyksiä varten pysäyttääkseen, terroristit pysäyttääkseen, kansainväliset rikolliset, jotta nämä eivät voisi vahingoittaa yhteiskuntiamme ja talouttamme. Komission jäsen puhui tuossa terrorismin torjunnasta, kyberrikollisuudesta, salakuljetuksesta. Meillä on 200 yhteyshenkilöä 40 maasta päämajassamme ja he tekevät juuri tätä äärimmäisen tärkeää työtä välittävät asiantuntemustamme eteenpäin, koordinoivat esimerkiksi yhteisiä pidätystoimia monissa maissa Äh, samanaikaisesti jopa 40 000 tapausta juttua Europolin kautta menee vuosittain. Tällä viikolla äh, tulemme ilmoittamaan äh, Espanjassa paljastetusta ihmissalakuljetusringistä. Olemme olleet yhteydessä myös Latinalaisen Amerikan kollegoihimme ja yli 4500 laitonta salak kuljetettuja ja värnettyjä tuotteita myyvää nettisivua on suljettu toimiemme ansiosta. Eli siis toden totta me voimme tuoda lisäarvoa, hyvin konkreettista lisäarvoa jäsenvaltioiden terrorismin sekä järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen toimintaan. Jos katsotaan ihan raakaa tilastodataa, voidaan nähdä, että että tiedon määrä on kuusinkertaistunut, siis sen tiedon, jota vuosittain Europolin kautta ja Europolille tulee. Tässä todella viimeisten viiden vuoden aikana tiedon määrä on kuusinkertaistunut ja Tämä johtuu pitkälti siitä, miten rikollisuus ja terrorismi ovat kehittyneet. Nämä uhat ovat kehittyneet yhä globaalimmiksi viimeisen viiden vuoden aikana, yhä enemmän rajat ylittäviksi. Ja uhat ovat näin ollen yhä vaarallisempia kun ajatellaan myös yhteistä turvallisuusunioniamme. Olemme nähneet järkyttävät vaikutukset, joihin terroristit, terroristihyökkäykset ovat johtaneet uhrien määrä, iskujen määrä, ulkomaisten taistelijoiden määrä, jotka ovat tulleet Euroopan unionin, uskomme heitä olevan tällä hetkellä lähteneen viitisen tuhatta ja monet heistä ovat palanneet Syyriasta ja Irakista. Terrorist, uhka on hyvin monimutkainen, monipuolinen. On myös yksinäisiä susia, jotka ottavat inspiraatiota eh, terroristeilta ja ovat toteuttaneet eh, sitten yksin eh, aivan järkyttäviä iskuja myös Euroopassa viime vuosina. Samoin sitten sitten se ruma retoriikka, johon ISIS on oikein erikoistunut, leviää. Eli terrorismiuhan uhka on yhä pahempi, pahempi kuin koskaan aiemmin viimeisten kymmenen vuoden aikana tai pidemmälläkin aikavälillä. Joten Euroopan terrorismin torjuntakeskus ECTC voi auttaa meitä erityisesti kriittisessä tietojenvaihdossa sekä yhdistämällä rikokset ja terrorismin, siis todisteet, joita, joita näemme joka päivä. Samoin sitten erikoistunut internet yhteistyö niin, että esimerkiksi tarkastellaan sosiaalisen median alustoja ja pyritään löytämään vaarallinen sisältö ja poistamaan terrorismin propaganda mahdollisimman nopeasti netistä, verkosta. Ja Europol tekee yhteistyötä muiden tahojen kanssa kuudella kymmenellä sosiaalisen median verkostolla poistaakseen tuhansia ja taas tuhansia tietoja näistä verkostoista vuosittain Ja tietenkin annamme operatiivista tukea, merkittävääkin sellaista, kun vaikkapa Pariisin ja Brysselin terroristi-iskuja tutkittiin. Me olemme auttaneet jäljittämään terrorismiverkoston romanialaisia jäseniä muun muassa ja, to, ja olemme uskoakseni onnistuneet äh, estämään muita terroristiiskuja Euroopassa. Me ajatellaan äh, rikollisjärjestöjä, ne ovat tämän vuoden 2015 aikana oikein erikoistuneet Äh, ihmissalakuljetukseen. Ne, jotka aiemmin olivat keskittyneet äh, esimerkiksi äh, huumausaineiden salakuljetukseen, havaitsivatkin, miten kannattavaa on maahanmuutto- ja pakolaisturvapaikkakriisin hyväksikäyttö. Vuonna 2015 rikollisjärjestöillä oli näppinsä pelissä tuhansien ja taas tuhansien ihmisten salakuljetuksessa Eurooppaan ja rikollisjärjestöt ovatkin ihmissalakuljetuksen ytimessä ja siksi parlamentti ja neuvostokin ovat tukeneet uuden eurooppalaisen ihmissalakuljetuksen petostorjuntaviraston perustamista. Me eh, tiiviisti tarkastelemme kaikkea tätä toimintaa ja miten se eh, taas eh, vaikuttaa muuhun rikollisuuteen. Esimerkiksi yksin matkustavat lapset, jotka ovat kasvava joukko joukko, miten heitä saatetaan hyväksi käyttää ihmissalakuljettaja jengien taholta. Ja tietenkin sitten terroristijärjestöt pyrkivät käyttämään siirtolaisvirtoja hyväkseen saadakseen salakuljetettuja, salakuljetettua näitä terroristeja Eurooppaan. Kyberturvallisuus on vähintäänkin yhtä tärkeä asia kuin nämä kaksi muuta ulottuvuutta. Kun ajatellaan internettiä, internettiä käytetään rikollisuuden sekä terrorismin välineenä yhä enenevässä määrin jatkuvasti, kun ajatellaan erilaisia verkkohyökkäyksiä esimerkiksi komissionkin viimeksi viime viikolla kohdistui tällainen, niin nämä hyökkäykset, äh, niiden määrä ja voimakkuus ovat vain vuodessa kuusin kerrasta kertaistuneet ja nyt näissä on muun muassa äh, kiristysyrityksiä, äh, kyberrikolliset hyvin usein ottavat vaikkapa tähtäimeensä pankkeja, kuten aiemmin, mutta nyt myös esimerkiksi sairaaloita tai muita tahoja kapaavat näiden tiedot ja, ja, ja käyttävät niitä sitten kiristyksen välineenä niiden vapauttamista. Ja samoin sitten esimerkiksi lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on sekin lisääntynyt internetin välityksellä. Nämä sitten vielä tavaroiden internet, se on tietenkin lisännyt kyberrikollisten toimintamahdollisuuksia. Ja tässä teollisuudessa nähdään, miten esimerkiksi Yhä useammat laitteet ovat yhteydessä keskenään, mutta niiden suojausjärjestelmät eivät ole tilanteen tasalla ja kyberrikolliset tietenkin iskevät siellä, missä järjestelmä on heikoin. Kyberrikollisuuden torjuntakeskus on perustettu. Se antaa tukea kahdelle eh, sadalle eh, korkean tason eh, tutkimukselle vuosittain. Samoin sitten meillä on esimerkiksi No More Ransom, ei enää lunnaita kampanja, jota olemme tukeneet. Eli Tarjoamme netissä ilmaisia salausohjelmia yksityishenkilöille sekä pienille yrityksille, joita on vaadittu lunnaita kyberrikollisuuden nimissä ja tuhannet ihmiset ovat jo ladanneetkin tämän ohjelman sivustoltamme. 15 miljoonaa vierailijaa muuten jo Samoin kaikki nämä asiat ovat yhteydessä keskenään ja siksi, toisiinsa ja siksi meidänkin täytyy toimia verkostona. Ja Europol on onnistunutkin antamaan vipuvaikutusta koko laivalvontaviranomaisverkostolle ja sen vahvistumiselle niin, että kaikki eri tahot ovat mukana. data ja teknologiaa voidaan käyttää hyödyksi näiden uhkien torjumisessa niin että meillä olisi innovatiivisia, moderneja tapoja torjua näitä monikansallisia turvallisuusuhkia. Maailma tulee yhä monimutkaisemmaksi ja Euroopan unionin turvallisuusunionin täytyy tietenkin Äh, liittää hyvin, hyvin selkeä äh, parlamentaarinen valvonta. Meillä onkin nyt jo esimerkiksi tietosuoja äh, lausekkeiden pohjalta hyvin vahvaa suojelua ja tämä tietenkin kohtaa, koskee kaikkia Euroopan unionin virastoja, niin kuin toimielimiäkin ja mm Ähm, minä olen äh, tilivelvollinen tietenkin äh, neuvostolle ja komissiolle myös Euroopan parlamentille ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, tilivelvollisuutemme Europolissa vahvistuu myös äh, kansallisten parlamenttien konsulttien osalta. Tämä on mielestämme erittäin hyvä asia, koska on äärimmäisen tärkeää, että demokraattinen valvonta toimii. Tuemme myös yhteisparlamentaarisen valvontaelimen perustamista. Kiitos paljon. Niin, kiitoksia Rob. Valvonnasta puhutaan seuraavassa istunnossa enemmän. Ja nyt näkymiä tärkeästä jäsenvaltiosta joka on törmännyt moniin turvallisuuskysymyksiin. Nostanut keskustelun Dominic Rambour Ranskan kansalliskokouksesta. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, herra puheenjohtaja, ja komission jäsen. Hyvät naiset ja herrat, kansallisesta parlamentista muutama sana. Kansallisen parlamentin edustajana maasta, joka on kärsinyt terrorismista, voisi varmaan muutaman hyödyllisen sanan lausua täällä. Ranskaan on isketty terroristien voimien 230 äh, kansalaista on kuollut. Belgiankin on isketty ja tehän tiedätte, kuinka paljon uhria on tullut ja minä haluaisin muista heidän omaisiaan, mutta muidenkin kohtaloa unohtamatta ketään muuallakaan. Ehkä tärkeä viestini oli se, miten kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, miten tärkeä se on. Ja kuten te totesitte komission sen tekin, terrorismi ei tunnusta rajoja. Se ylittää kansalliset rajat. Siksipä on niin tärkeää löytää vastauksia, jotka olisivat eurooppalaisia, jotka noudattaisivat niitä arvoja, jotka ovat Euroopan arvoja. Siksi olenkin vain kiitollinen siitä, että on lyöty, luotu rannikko- ja rajavartiosto. Siitä on saatu aikaan paljon edistystä ja meillä on kansalliset matkustajajärjestelmät, PNR-järjestelmät. Ja totta kai hyvä on, että meillä on nimitetty myös komission jäseni, kun tästä kantaa huolta. Se osoittaa, että Eurooppa kiinnittää huomiota tähän. Minä toivon, että terrorismin vastainen asetus, joka nyt on työn alla, pystyy yhdenmukaistamaan vähän lainsäädäntöä Euroopassa niin, että voidaan estää myös sotilasoperaatioiden lähtöä paluu tänne. Täytyy miettiä myös niiden hyötyä, jotka ovat katuneet. Tarvitaan kerran tietoa ja erityistietojahan tässä tarvitaan. Totta kai minä toivon, että saataisiin aika merkittävää edistystä tiettyyn suuntiin. Ensinnäkin saataisiin tuliasi lainsäädäntöä. Me tiedämme, miten tärkeää on torjua aseiden leviämistä ilman, että puututaan urheilutoimiin. On välttämätöntä kuitenkin, että tällä rintamalla saadaan edistystä. Yhtä lailla on tärkeää saada edistystä myös rangaistuksissa, ja te totesitte myös, mitä virastonne tekee, nimittäin, että ollaan yhteydessä eri tahoihin eri maissa. Niin ikään tarvitaan edistystä tietojen saannissa eri tiedostoissa. Tässä tarvitaan yhteys myös niihin henkilöihin, jotka toimivat eri keskuksissa, järjestelykeskuksissakin. Siksi on niin tärkeää tämä keskustelu ja tämä yhteistyö eurooppalaisten ja kansalaisten parlamenttien kesken. Tärkeää siitäkin syystä se on, että yksikään poliisitoimi ei demokraattisessa valtiossa voi toimia ilman, että on myös toiminnalle asetettu jonkinlaista valvontaa. Siksi on niin tärkeää luoda elin, eli yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä, joka on siis sekä eurooppalainen, mutta myös huomioisi kansalliset parlamentit. Totta kai tämä nyt on vain minun mielipiteeni, mutta minusta on hyödyllistä ja tärkeää saada puheenjohtaja kansallisesta parlamentista ja Euroopan parlamentista. Ehkä kansanparlamentit voisivat nimetä niistä henkilöistä, jotka usein näitä käsittelevät, ovat kiinnostuneita näistä aiheista. Ei tässä ole mitään taka-ajatusta ollenkaan, mitä tässä nyt tuon esillä. Minä nyt en ole ehdokkaana, koska ensi huhtikuussa minun kauteni päättyy. Niin, että minua missä nimessä pidä nimittää tietenkään. Ei tässä ole mitään taka-ajatusta, vaikka tällaisen kannan esitänkin. Minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, että kansallisten parlamenttien edustajien parissa on kyllä mielenkiintoa niin, että ovat valmiita vaikka matkustavankin ollakseen mukana tässä toiminnassa. Kiitoksia. Thank you very much, Dominic. Kiitoksia kovasti, Dominic. Poliitikoilla pitää aina olla takajatuksia. No, kollegat, nyt seuraavaksi puheenvuorot. Kaksi kansallisen parlamentin edustajaa ja sen jälkeen yksi Euroopan parlamentista. Näin me nämä yhteisparlamentaariset tapaukset järjestämme. Siinä järjestyksessä, kun kukin on ilmoittautunut. Jos ette ole vielä ilmoittautunut, niin ilmoittautukaapa ennen kuin tämä luettelo suljetaan. Ensimmäisenä meillä kansallisista parlamenteista puhuu rouva Kareman Ali, varapuheenjohtaja Eurooppa-asioiden valiokunnasta Ranskan kansalliskokouksesta. Anteeksi, totesi vielä, että kaksi minuuttia, jos sopii. Eli pitääpä kiinni tästä jästä, jos sopii. Merci, monsieur le président. Kiitoksia. Eri alustajat korostivat erityisesti sitä, minkälaisia haasteita meillä on Europolin tiimoilta, ylipäätään turvallisuuden tiimoilta. Minä haluan lyhyesti vain puhua. Minä olisin halunnut aloittaa siitä raportista tämän vuoden maaliskuuta Euroopan tor- terrorismin torjunta koordinaattorisen laatia. Todetaan, että on saatu aika paljon edistystä kyllä, mutta vielä on parantamisen varaa. Eli pitäisi erityisesti tähdentää Europolin roolia, PNR-tietoja, Prymmiin toteuttamista, Eurojustia, rajaturvallisuutta. Eli hän ottaa nämä alueet esille, jos tarvitaan vielä edistystä. Esimerkiksi vain 1500 ihmistä on tunnistettua Europolin rekisterissä Euroopan unionin kansalaisista siis – jotka ovat Iraniin tai Irakin ja Syyrian mennyt isis ja kuitenkin heitä ehkä on jo parvi mukaan 5000. Eli kyllä tässä tarvetta on yhteistyöhön ja yhteen toimivuuteen. Niin, tähän liittyen useitakin kysymyksiä tulee mieleen. Mitä keinoja teidän mielestänne tässä tarvitaan? Olipa kyse materiaalisista tai rahasta jotta Euroopan unionin ja jäsenvaltiot voisivat vielä kohentamaan yhteistyötä. Me olemme huomanneet myös, että on tiettyjä vaikeuksia ollut yhteistyössä. Se tuli esille jo monen otteeseen, nimittäin, että yhteen toimisuudessa varsinkin on ongelmia. Ovatko ne teidän mielestänne teknisiä luonteeltaan vai onko poliittista vastahakoisuutta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken? Kun ajatellaan, tässä on nyt uusi alue avautumassa, joka yleensä on ollut kansallisvaltioiden hallinnassa. Ja emmekö me kansallisina parlamentteina voisi saada jonkinlainen tulostaulukko, jossa tilannekatsaus esitettäisiin niistä toimista, aikatauluista ja varoista eri välineissä, kun ne ovat yhtä lailla kansallisia kuin eurooppalaisia. Ja lopuksi halusin teidän kiinnittävän huomiota Europoliin ja varsinkin asetukseen, kun aikanaan kansalliskokouksessa esitin päätöslauselman, joka yksimielisesti hyväksyttiin Eurooppa-valiokunnassa, me nimittäin otimme esille puutteet asetusehdotuksessa, siis Europoliin liittyen tietosuojassa, varsinkin niin, että jäsenvaltio antaisi suostumuksen tietojen siirrolle, siis myös henkilötiedoista unionille, kolmansille maille ja kansallisille järjestöille ja tietyin ehdoin, kun on kyse henkilötiedoista kolmansille maille ja kansallisille järjestöille, varsinkin niin, että voidaan niitä siirtää jopa vuoden ajan. Tekniikkaan liittyy monenlaisia huolia, kun jota liittyy Tähän halusin vastauksen. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Muistuttaisin nyt vielä kollegaat, että siis ihan todelliset kaksi, ei kuvitteliset kaksi minuuttia. Täällä on kello, joka käy, ja toivottavasti tässä Euroopan parlamentin jäsenet eivät minua petä, mutta ihan todelliset kaksi minuuttia, niin että meillä on aikaa vastauksillekin alustajilta. Ja Lord Salif ylähuoneen Eurooppa-valiokunnasta. Olkaa hyvä. I'm here to say... Kiitoksia. Ihan samaa, mitä Brexit tarkoittaa, niin kuitenkin olemme sitä mieltä, että koko maamme kansan ja unionin kansalaisten kannalta on tärkeää, että turvallisuuteen liittyen tehdään tiivistä yhteistyötä. Me olemme kuulleet jo kolme alustusta, jossa tätä painotettiin. Paha on menneisyys ja nyt voidaan sanoa, että me tarvitsemme yhteistyötä kansalaisten turvallisuuden vaalimiseksi ja kun terroristit hyökkäävät, niin se saattaa edellyttää tietyissä maissa korkeampaa turvallisuustasoa, mutta yhtä lailla voidaan tarvita jonkinlaisia rajoituksia ja tästäpä nimenomaisesta syystä juuri parlamentaarikkojen täällä Euroopan parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa heille tulee keskeinen tehtävä ja onkin erittäin tärkeää, että vaalitaan tasapainoa kansalaisvapauksia ja turvallisuutta. Jatkuvasti toimia peilataan näihin kahteen kriteeriin ja parlamentaarikot, jotka ketkä kykenevät tämän työn tekemään. Ja olen iloinen siitä, että hiljattain hyväksyimme Europol-sopimuksen ja toivottavasti jatkossa tiiviis yhteistyö UK ja EUn välillä tarjoaa kansalaisille vapauksia ja turvallisuutta. Sitä me kaikki olemme peräänkuuluttaneet, siihen me uskomme ja on erittäin tärkeää, että tällainen hanke toimii. Ja minä teen omalta osaltani kaikkeni, jotta tämä järjestelmä toimisi. Ja eipä tässä tainnut mennä kahta minuuttiakaan, kiitoksia. Kiitoksia, 15 minuuttia säästyykin jopa. Katsotaan, jos siitä olisi apua. Kiitoksia kovasti. Ja nyt Euroopan parlamentista Herra Diaz de Mera muuten, herra Diaz de Mera on ollut pitkään Euroopan esittelijämme monen vuoden ajan tässä aiheessa, herra Diaz de Mera on Espanjasta, olkaa hyvä. Gracias, señor. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen. Ja tervetuloa kaikille teille, jotka tässä alustitte ja alustatte. Yksi tarkennus ehkä. Haluaisin äh, tarkentaa vielä sen verran, että Europol on äh, äärimmäisen keskeinen toimija Euroopan turvallisuudessa. Se on aivan välttämätön Euroopan turvallisuudelle. Äh, virastolla on täysi Euroopan parlamentin luottamus. Sitten toinen tarkennus ranskalaiselle kollegalle, joka tuossa juuri äsken puhui. Parahin rouva. Ei tässä ole nyt mikään asetus ehdotus enää käsitteillä. Kyse on asetuksesta, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 11.5.2016 suurella enemmistöllä. Eli Euroopan, Europolia koskeva asetus tulee astumaan voimaan ensi toukokuun alussa ja se on siis asetus, sitä ei tarvitse Eh, sen kummemmin ottaa osaksi kansallista lainsäädäntöä täytäntöönpanon kautta ei vaan se on laki heti voimaan astuttuaan toukokuun alussa. Se ei ole kuin direktiivi. Ja tietosuoja eh, malli on erittäin vankka, niin kuin eh, Europolin johtajakin totesi. Ja täällä paikalla on muun muassa Morten Pettersen, Ricardas, Josef ja muut poliittisten ryhmien edustajat, jotka ovat tehneet kanssani yhteistyötä, kun tätä asetusta valmisteltiin. Ja kaikki voimme teille vahvistaa, että tietosuoja toimii. Ja tämä on äärimmäisen keskeinen, tärkeä haaste. Ja kun sitten puhutaan ECTCstä, niin sehän nyt on muun muassa euroa suojeleva taho, EUn taloudellista etua suojeleva taso, taho, mm, mitä tulee tähän parlamentaariseen valvontaan, no siihen palataan vielä toisessa paneelissa, mutta on tietenkin Troikan toiminta, johon olen myös täysin sitoutunut. Ja kun puhutaan parlamentaarisesta valvonnasta, niin Europol tulee alistumaan tiukalle demokraattiselle valvonnalle ja näin ollen sen, siihen kohdistuva luottamus tietenkin lisääntyy. Kiitos. Sitten oikeusvaliokunnasta Ruotsista seuraava puhuja. Can you switch your microphone? Voisitteko avata mikrofoninne? Anteeksi. Minä Olisin samaa mieltä panelistien kanssa siinä, että on hyvä tähdentää yhteistyötä kansallisten parlamenttien, alueellisten, kansallisten ja alueellisten viranomaisten kesken Europolin myötä. Tietojen vaihto on uskomattoman tärkeä osa. Eikä vähiten Brexitin valossa ja miten kyseenalaistetaan Eurooppa, Euroopan unionin yhteistyöelimen ylipäätään. Siksi on tärkeää turvata demokraattinen oikeutus eurooppalaisessa yhteistyössä. Siksi minäkin uskon olevan tärkeää, että kansallisista parlamenteista ja muutenkin harjoitamme valvontaa tässä tärkeässä yhteistyössä, jota Euroopalla harjoittaa. Siksi minusta on tärkeää, että me teemme sen yksinkertaisesti, nopeasti, konkreettisesti ja tehokkaasti. Mielestäni se on villakoiran ydin. Näin kansalaisetkin tuntevat, että panemme yhteen kaikki rajalliset voimavaramme yhteisen hyvän eduksiin. Minä tukisin niitä painopisteitä, joita Europolille on annettu Ruotsissa. On hyvä keskittyä niihin alueisiin, joissa yhteistyötä tarvitaan rajat ylittävässä kansainvälisessä rikollisuuden, verkkorikollisuudessa ja terrorismissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Dimitrius Demetriou, joka on oikeusasioiden valiokunnasta Kyproksesta. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω το έντονο ενδιαφέρον της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Me haluamme myöskin omalta osaltamme myötä vaikuttaa siihen, että voimme saavuttaa tavoitteet Europolia tukemalla, mutta kansalaiset ovat huolissaan turvallisuustilanteesta ja se näkyy tietenkin äänestyskäyttäytymisessä sillä Euroopan poliittinen kenttä on muuttunut selkeästi sitten toisen maailmansodan. Meidän tulisi tukea Europolia siten, että se voisi tarjota suurempaa turvallisuutta kansalaisillemme. Ja sitä kautta taas voimme osoittaa kansalaisillemme, että EU on positiivinen tehtävä. Me elämme nyt erittäin vaikeita euroskeptisyyden aikoja. Mutta meidän on vain ratkaistava Europoliin liittyviä ongelmia, jotta se voi toimia paremmin turvallisuutta aikaan saaden. Meidän täytyy huomioida Brexitin vaikutukset ja tarkasteltava myöskin sitä, miten Tanska tulee kans- kansanäänestyksen jälkeen tekemään yhteistyötä Europolin kanssa ja miten voimme tehdä Frontexin kanssa yhteistyötä jottei päällekkäistä työtä tehdä. Tämä on mielestäni tärkeä asia turvallisuusunionista puhuttaessa. Kypros ei kuulu Schengeniin. Meillä ei ole vastaavalaisia terrorismiin liittyviä ongelmia kuin muualla, mutta silti mekin yritämme osaltamme osallistua Schengen 2 tietojenvaihtojärjestelmään. Me haluamme välttyä siltä, että terrorismi saa tarvitsemansa rahoitusta. Se on meille erittäin tärkeä asia. Me olemme sitoutuneet tekemään Europolin kanssa yhteistyötä tarjoamalla hyviä käytänteitä juuri taistelussa kulttuuriperintöaineksen laittoman kaupan kitkemiseksi. Euroopan Anna Komes. Kiitos puheenjohtaja. Onko komissiolla välineitä auttaa jäsenvaltioita, joilla on taloudellisia ongelmia, investoimaan kyberturvallisuuden vahvistamiseen? Täällähän viitattiin siihen, että komission kohdistui viime viikolla kyberhyökkäys. Voitteko kertoa tästä hiukan enemmän? Euroopan johtaja Rob, tervetuloa. Kysyisin, kun meillä on täällä Euroopan parlamentissa tämä Panama-paperi, tutkimusvaliokunta ja siellä kuulimme, että oltiin löydetty yhteyksiä terrorismin rahoituksen ja rahanpesun ja Panama-papereiden välillä. Ja tämä tietenkin liittyy sitten jo useampaan EU-jäsenvaltioon. Ovatko nuo jäsenvaltiot pyytäneet Europolilta apua eh, identifioidakseen löytäkseen näitä verkostoja? Mainitsitte myös sen, että ihmisiä salakuljetetaan ja tämä ikään kuin eh, antaa eh, järjestäytyneelle rikollisuudelle lisää toimi kenttää, mutta emmekö me itse asiassa ruoki järjestäytynyttä rikollisuutta sulkemalla lailliset reitit Euroopan unioniin? Sitten kovastihan komission työtä vastaan on lobattu ja kysyisin, että mihinkä ampuma-asedirektiiviä tarvitaan. Sitten puhuitte vielä PNRstä. Oletteko ihan varma, varmoja, että tällä katetaan vaikkapa Nitsaan, Tulusin, Marseihin laskeutuvat saudi ää, äh, yksityiskoneet esimerkiksi? Yksihän heistä jäi kiinni ja koneessa oli hyvin paljon, tai oli, oli huumausaineita, joita juuri ISIS-taistelijat käyttävät jaksakseen. Joten katetaanko myös nuo yksityislennot PNRllä? Sitten Karin Henriksson Norjasta valiokunnasta. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että parlamentaarinen valvonta on todellakin tärkeä keskeinen osa missä tahansa hyvin toimivassa demokratiassa olen iloinen, että minäkin saan osallistua kokoukseen. Viime vuosien aikana olemme nähneet, miten on järjestetty erinäisiä parlamentaarisia kokouksia EU-ssa. Norjan parlamentti on ollut pysyvänä tarkkailijana parlamentin välisessä konferenssissa ulkoasioissa ja turvallisuuspolitiikassa ja yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Ja meidät on kutsuttu säännöllisesti myös muihin parlamenttien välisiin elimiin. Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa, että Norja on aiemmin ilmaissut mielenkiintoa olla mukana myös tässä uudessa valvontaryhmässä, joka perustetaan Europoliin. Norjalla on operatiivinen yhteistyösopimus Europolin kanssa, Sepolin kanssa, Eurojustin kanssa on Schengen jäsen ja Venäjän rajanaapuri Norja harjoittaa laajaa tiivistä yhteistyötä oikeus- ja sisäasioissa EUn kanssa. Tästä johtuen, kun meidän sijaintimme on mikä on, ja taloudellinen yhdentyminenkin on pitkällä sisämarkkinoihin osallistumalla, yhteinen valvontaryhmä kiinnostaa kovasti meitäkin. Minä uskon, että kaikilla olisi varmasti hyöty, jos Norja voitaisiin ottaa mukaan ryhmään. Siksi kun keskustellaan ja hyväksytään säännöistä uutta valvontaryhmää varten, toivottavasti Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit takaavat, että asianomaisista eu ulkopuolista maista voidaan ottaa mukaan tarkkailijoita. Kiitos huomiostanne. Thank you very much. And, um... Kiitoksia kollegat. Nyt suljen puhujaluettelon. Jos tuotte kortteja tänne vielä, meidän täytyy lopettaa, kun tässä on aika pitkä luettelo. Vähän täytyy jättää aikaa vastauksillekin alustajilta. Eli Rova Kosomopoli Kreikasta. Kosomopoli from Greece. ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ αφιερώνει ένα μεγάλο ζήτημα. Kiitoksia. Uudessa asetuksessa viitataan valvontaan ja henkilötietojen suojaamiseen jäsenvaltioiden viranomaisten toimesta. Tietosuoja viranomainen tulee vuosittain kertomaan konferenssin yhteydessä tietosuojatilanteesta. Miten voimme varmistaa, että valvonta toimii tehokkaasti, eli että kyse ei olisi vain muodollisesta toiminnasta. Meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta kansalaiset tuntevat itsensä turvatuiksi. Meidän ei pitäisi uhrata kansalaisille tärkeää asiaa, eli henkilötietoja. Eli kyse on todellakin kultaisen keskitien löytämisestä ja tässä etsinnässä kansallisilla parlamenteilla on keskeinen rooli. Ja yhtä lailla meidän täytyy puuttua poliisin mielivaltaiseen toimintaan. Mitä tulee taas pakolaiskysymyksiin, niin haluaisin todeta seuraavaa. Noin puolitoista miljoonaa pakolaista on kulkenut maamme kautta ja maamme on edelleen turvallinen maa, mutta saaneen korostaa, että me kaipaamme jäsenvaltioilta ja EUlta enemmän tukea. Jäsenvaltioiden pitäisi toimia velvoitteidensa mukaisesti vastaanottokeskuksissa ja pakolaisleireillä ihmisten elinolosuhteita pitää pyrkiä parantamaan, sillä muuten siellä ajaudutaan helposti rikollisuuden tielle. Kiitoksia. Euroopan varmista edustaja Kaufmann. Kiitos. Puheenjohtajan kuullut nimeäni heti. Paljon kiitoksia puhujille, vieraillemme. Haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen äh, Wainwrightille Europolista tässä keskustelun mittaan, kun on keskusteltu turvapaikkapaketista, niin edessämme on myös uusi Eurodac-asetus ja parlamenttikäsittely on juuri alkanut. Nyt eri keskusteluissa on noussut esiin se, että Europolilla vaikuttaisi olevan ongelmia saada pääsy Eurodakkiin, koska tämän täytyy tapahtua kansallisten yhteystahojen kautta, tässä tapauksessa siis Alankomaiden viran toimivaltainen viranomainen olisi välittäjänä ja ongelmana olisi, on eri tietosuojastandardit. Voitaisinko tämä ratkaista mahdollisesti sillä tavalla, että kun puhutaan henkilötietojen käsittelystä, menettelystä ehm, rikostutkimuksissa. Tämä direktiivihan on hyväksytty ja sen on tarkoitus astua voimaan 2018, niin voisikohan mahdollisesti ehm, se hyödyttää teitä, jos se astuu voimaan samaan aikaan Eurodac-asetuksen kanssa, niin oletteko kanssa niin samoilla linjoilla siinä, että tämä sitten helpottaisi myös Europolin Eurodaciin pääsyä? Kiitos. Kiitoksia. Sitten kansalliset parlamentit. Herra Vermylen sisäisenvaliokunnasta Belgiasta, olkaa hän on puheenjohtaja herra Vermylen. Thank you, Mr. Chair. I will speak in Dutch. Uh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. On hienoa, että tänään keskustelemme yhdessä kansallisten parlamentaarikkojen kanssa Europol-aiheesta, sillä mehän olemme riippuvaisia toisistamme. Meidän kansallinen turvallisuus riippuu myöskin osaltaan muiden maiden turvallisuustilanteesta. Eli kansallisvaltio järjestelmä oli aikaisemmin voimassa, mutta sekään ei tule ehkäisemään terrorismin syntyä. Meidän täytyy todellakin tiivistää entisestään yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Eli kannattaa toimia ennaltaehkäisevästi kuin lähteä korjaamaan ongelmia. Kaikki lähti hyvin liikkeelle Europolin perustamisella ja lainsäädännössä sanotaan, että myöskin somea voidaan käyttää Europolin toimesta hyväksi. Sitä kautta voidaan selvittää muun muassa pidätyksiä ja ehkäpä myöskin kokonaisia rikollisverkostoja. Saan tässä yhteydessä korostaa verkkoturvallisuuskysymykseen. Me tiedämme, että laittomia tapa toimia toteutetaan muun muassa Darknetin kautta, joten olisi hyvä, jos Europol voisi kansallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa tehdä sillä saralla yhteistyötä. Ja mitä tulee taas PNR-kysymykseen, niin Belgian parlamentissa asia on paraikaa käsittelyssä. Toisin kuin EU:ssa, niin Belgia ei halua käsitellä vain ja ilmailualan yritysten tarjoamiin tietoihin, vaan myöskin muiden kuljetusmuotojen tarjoamista, tarjoamista harjoittavien yritysten tarjoamia tietoja. Ja nyt kysyisinkin, että miten Europol on mukana PNR-järjestelmässä ja millä tavalla Europol voisi tarkastella sitä, että miten terroristit käyttävät siirtolaisvirtoja hyödykseen pyrkiessään, euro- pääs- pyrkiessään pääsemään Euroopan unionin alueelle. Kiitoksia. Kiitos. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää lipevaliokuntaa, troikkaa, erinomaisesta aloitteesta koota yhteen parlamentit, siis kansallisista parlamenteista, 23 edustettuna, mutta minä haluaisin muistuttaa 90 prosenttia tietojen vaihdosta Euroopan unionissa tapahtuu viiden maan kesken. Tämä osoittaa, mikä merkitys tiiviimmällä yhteistyöllä on tällä saralla. Siksi on erityisen tärkeää, että komission jäsen Julian King, jota kovasti arvostimme Ranskassa hänellä ollessaan suurlähettinä, saa tukea parlamentin jäseneiltä niin, että tämä on tehokasta. Tässä minä korostaisin, mikä merkitys on sillä, että valvontaryhmän edustuksellisuus taataan niin, että siellä on sekä senaatit tai ylemmät kamarit mukana kaikista asianomaisista maista. Me teemme senaatissa paljon työtä Ranskassa terrorismin torjunnan parissa. Sitä paitsi keskiviikkona me tehdä uuden päätöslausumaesityksen, jotta olemme läsnä senaatin puolesta. Ja totta kai halusin tiedon ja vahvistuksille, että olette itse siellä läsnä, vaikka sitä ihan lopullista vahvistusta sille ei vielä annettu. Thank you very much. And from the Kiitokset Euroopan parlamentista. Herra Hallaho. Thank you, Chairman. Um, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Kollegani edustaja Gomez viittasi uuteen ampuma-asedirektiiviehdotukseen. Komissio ehdottaa, että ka- lähes kaikki puoliautomaattiset kiväärit eivät voisi olla enää yksityisomistuksessa, vaikkakaan tällaisia laisellisessa omistuksessa olevia aseita ei ole käytetty terroristihyökkäyksissä tai juuri minkälaisissa rikollisissa toimissa. Yleensä on käytetty sotilaskäytöstä poistettuja, poistettuja aseita tai uudestaan aktivoituja äh, aseita ja siksipä uusi direktiivi ei vaikuta millään tavalla näihin mainittuihin aseisiin. Yksi kysymys kollega Wainwrightille. Voitteko asiantuntemuksenne pohjalta esittää mitään konkreettista dataa, lukuja tai tilastotietoja sen suhteen, että komission risti retki olisi oikeutettu, eli kun se pyrkii kieltämään puoliautomaattiset kiväärit. Se ei ole ainoastaan täällä, vaan myöskin jossain vaiheessa kansallisen parlamenttien kannalta tärkeä kysymys. Kiitoksia. Who is from the EU Affairs Committee in Poland. Seuraavaksi Puolan ulkoisvaliokunnan edustaja. Use the microphone. mikrofonia, painakaa nappia. Bardzo, panie przewodniczący. E, padło kilka ogólnych... E... Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Täällä annettiin aika lailla yleisiä kommentteja. Toki olemme samaa mieltä sen suhteen, että on hyvä, että ensi vuonna otamme uuden askeleen matkalla kohti laajempaa demokraattista Euroopan valvontaa. Näin voimme vielä tehokkaammin taistella nykyajan suuria riskejä ja uhkakuvia vastaan, muun muassa siirtolaisvirtojen aiheuttamaan riskiin liittyen. Mutta kyllä EUn kannattaisi toimia integraation tiellä maltillisemmin, mutta kyllä yhteistyön tiivistämistä tällä mainitulla saralla tarvitaan. Lisäksi on olemassa muitakin riskejä, jotka liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joista ei puhuta juuri laisinkaan. Esimerkiksi uudet psykoaktiiviset aineet, eli huumausaineiden korvaavat aineet, joita löytyy monista jäsenvaltioista ja ne ovat melkoinen ongelma. Monetkaan jäsenvaltiot eivät kykene selviytymään tämän ongelman kanssa. Tiedän, että rikoslainsäädäntö poikkeaa tältä erää maasta toiseen, mutta eikö olisi paikallaan, että tiivistetyn yhteistyön myötä Euroopalla paneutuisi myöskin tähän ongelmaan? Eli että Europol voisi analysoida tilannetta tältä osin. Kiitoksia. Ja rouva Kikenichi Euroopan parlamentista viimeisenä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos vierailijoille, jotka ottivat esille erilaisia näkemyksiä ja näkymiä, kun ajatellaan, miten torjua erilaisia uhkia, joita meillä on eri maissa. Totta kai me olemme aina tukeneet täällä Europolin toimintaa ja sen vahvistamistakin, koska todellakin me haluamme saada tuloksia, mitä on saatukin. Kiitos myös komission jäsenelle Julian Kingille sitoutumisesta torjumaan erityyppisiä rikollisuuksia, varsinkin terrorismia. Minä olen vakuuttunut, että yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä ei pelkästään harjoita ikään kuin seurantaa Europolin suuntaan, vaan se ehkä antaa maailmat mahdollisuudet tuntea sen toimintaa ja näin voidaan vahvistaa myös yhteistyötä, joka on tarpeen, jotta voimme vastata haasteisiin. Minä uskon, että yhteistyö on ainoa keino torjua vakavaa rikollisuutta, terrorismia, erityyppistä rikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta, verkkorikollisuutta ja kaikenlaista rikollisuutta, jota täälläkin on ollut esillä tänään. Minä itse henkilökohtaisesti ottaisin esille yhden teeman, jonka tohtori Wainwright otti esille, mitä yksin matkustavat lapset. Europol ja muutkin ovat todenneet, että huolta on olemassa tässä teemassa. Yksin ulkomaalaisten lasten kohdalla on vaikeuksia tunnistaa heidät, kerätä tietoa, vaihtaa tietoa. Ja siksi emme pysty suojelemaan heitä kaikilta vaaroilta, joilla heillä on. Myös Euroopan unionin maaperällä, kun ovat usein hyvin dramaattisten välyvien kautta tullut tänne. Olisin halunnut tähän vähän selkiyttämistä, mitä voidaan tehdä ja mitä ehdotuksia nyt voitaisiin tehdä tässä yhteydessä. Kiitoksia Kateriina. Nyt kollegat. Meillä on vielä onnellisesti muutama minuutti, mutta vain muutama minuutti saada vastauksia alustajilta. Totta kai se on ihan mahdotonta, että puhujat voivat vastata kaikkiin kysymyksiin monissa puheenvuoroissa, hyvissä vuoropuheissa kahden minuutin kohdalla oli myös hyvin tiiviitä ajatuksia ja enemmänkin julkilausumia, mutta oli myös kysymyksiä. Rob Wainwrightilla. Ja kun meillä täällä nyt on yhden aktiivisimman viraston operatiivinen johtajakin paikalla, niin se ei nyt totta kai ole, mutta vastauksia menisi ihan valtavasti aikaa. Eli minä nyt pyytäisinkin, että jospa alustajat eivät vastaisi kaikkiin kysymyksiin, mutta nyt johtopäätös, ehkä muutama avainajatus Ehkä muutama kysymyskin on vastata, mutta Robin kohdalla varsinkin. Varsin kansallisten parlamenttien kysymyksiä voidaan ehkä vastata kirjallisestikin, jos se hänelle sopii. Tai sitten täällä. Ei, meillä on ihan kauheasti aikaa. So, um, so if we begin with the commission... Eli komission jäsen King, jos on jotain olennaista, jonka haluat esille. Uh, well, well, thank you and thank you. No, kiitokset, kiitos tästä keskustelusta. Mielestäni on aivan erinomaisen hienoa, Äh, nähdä Euroopan parlamentin jäseniä ja kansallisten parlamenttien jäseniä yhdessä äh, samassa salissa mielestäni on täysin ilmeistä, että monet äh, tänään esiin nousseista kysymyksistä ovat sellaisia, joissa jäsenvaltiot ovat kyllä eturintamassa, mutta Euroopan tasolla voi tehdä enemmän ja tulee tehdä enemmän jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten viranomaisten tukemiseksi jotta voidaan torjua näitä uhkia. Ja toivon, että näin voimme, voimmekin tehdä yhdessä. Ja tämä tietenkin sisältää myös Europol demokraattisen valvonnan kysymyksissä nousivatkin esiin muun muassa lainsäädäntöaloitteet. Monet puhuivat eh, siitä, että voidaan saada aikaan nopeaa edistystä ehkäpä vielä vuoden loppuun mennessä, paitsi CT-direktiivissä ja Schengenin rajakoodeksissa myös eh, kysymyksessä, joka on ehkä kiistanalaisempi, eli ehdotukset eh, liittyen aseisiin komissio ollenkaan pyri laillisten aseiden laillista käyttöä, esimerkiksi urheiluammuntaa estämään. PNR mm, nousi monessa puheenvuorossa esiin ja itse asiassa juuri tänään olemme julkaisseet kertomuksen siitä, miten voimme tukea jäsenvaltioita täytäntöön panossa 2018 kevääseen mennessä PNR on monimutkainen asia. Samoin sitten olemassa olevat tietojärjestelmät, monet teistä mainitsitte tietosuojan merkityksen ja jälleen haluan korostaa, että olemme täysin sitoutuneita kunnioittamaan aivan täysin tietosuojaa ja yksityisyyden suojaoikeuksia, koska vain siinä tapauksessa, että voimme vakuuttaa kansalaiset siitä, että terrorismin torjunta torjuntamme tapahtuu perusoikeuksia täysin kunnioittain, voimme saada kansalaisten tuen toimillemme. Tässä on vielä sarkaa myös, että olemassa olevat tietojärjestelmät saadaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön, löydetään äh, puutteet, äh, tunnistetaan ne, korjataan ne. Ja itse asiassa tänään kaikkien jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja EU-toimielinten kanssa olemme juuri jatkaneet työtämme tietojärjestelmä kysymyksen haasteiden parissa ja minä pidän teidät ajan tasalla Euroopan parlamentissa ja tietenkin äh, raporttiemme kautta myös kansallisissa parlamenteissa sen suhteen, miten tämä työ edistyy. Sitten täällä kysyttiin äh, äh, kyber turvallisuudesta juuri minulta ja vastaan, että jäsenvaltioille, jäsenvaltioita voidaan tukea taloudellisesti kyberiskuja ja hyökkäyksiä vastaan. Meillähän on ISFn puitteissa ohjelmat ja sitten meillä on myös rahoitusta esimerkiksi kyberturvallisuusstrategian puitteissa tarjolla. En mene tässä nyt tämän enempää yksityiskohtiin, mutta niin tällä alalla kuin muillakin aloilla me pyrimme tukemaan ja auttamaan jäsenvaltioita. Ja mm, täällä paikan päällähän on paitsi, täällä on myös parlamentin jäseniä, jotka mainitsivat, että yhdistyneen kuningaskunnan lähdön Euroopan unionista ja monet muutkin teistä varmasti olette kiinnostuneita asiasta ja minä pidän hyvänä sitä, että brittihallitus on päättänyt valita opt-innin tämän uuden säännöstön suhteen, eli jatkossa tulevat osallistumaan niihin järjestelmiin, joista juuri tänään täällä puhumme. Se on erittäin hyvä asia, koska niin kuin Äh, sanoin niin, ja olen sanonut viimeisten kahden kuukauden aikana, niin äh, haluan, että kaikki jäsenvaltiot äh, kykynsä ja halunsa mukaan osallistuvat näihin ponnisteluihin, kun pyrimme saamaan aikaan tehokkaan, vankan turvallisuusunionin ja aivan avaintoimijahan tässä kokonaisuudessa on tietenkin Europol. Ja pitämättä puhetta Rob Wainwright. Move directly to the question. Kiitoksia suoraan näihin esitettyihin kysymyksiin, jotta voin vastata mahdollisimman moniin. Kollegat Karamalali ja muut viittasivat muun muassa siihen, missä määrin Europolille tietoa välitetään. Olen iloinen voidessani sanoa, että tilanne on viime vuosien aikana parantunut, varsinkin varsinkin kun on huomattu, minkälaisia vaikutuksia näillä terroristihyökkäyksillä Pariisissa ja Brysselissä on ollut meihin. Ja mehän saaneet tietoa myöskin vieraista taistelijoista, jotka ovat liikkuneet. Mitä tulee sitten yhteentoimivuusagendaan, se on erittäin tärkeä asia me teemme kaikkemme, jotta tiedustelutietoja vaihdetaan tehokkaasti Europolin eli poliisipalvelun ja turvallisuusyksiköiden välillä. Ja saaneen vakuuttaa, kuten kollega Diasti Merra sanoi, että Europol todellakin huomioi olemassa olevia tietosuojaa ja tietojen vaihtoon liittyviä määräyksiä. Me jaamme vain ainoastaan hyväksyntämenettelyn kautta näitä tietoja. Minä, kuten komission jäsen King, Toivomme, että UK hallitus käyttää optin mahdollisuutta. Se on tärkeää maan ja koko Euroopan turvallisuudelle, koska myöskin britit ovat johtoasemassa meidän järjestömme toiminnassa. Ja haluaisin kiittää myöskin kaikkia siitä, miten Europol-asetusta on ajettu tuttu Kollega King on tämän asian tiimoilta tehnyt vaikuttavaa työtä. Kollega Gomez, se mitä sanoitte Panama-papereihin liittyen, toden totta, Europol on tunnistanut monia linkkejä julkisen, julkisesti tie, saatavissa olevien tietojen ja muiden tietojen välillä, mutta tähän mennessä yksikään jäsenvaltio ei ole vielä pyytänyt meiltä minkäänlaisia tutkintatoimia aloitettavaksi. Ja mitä tulee sitten näihin turvallisiin ja laillisiin väyliin, no se ei ole oikeastaan minun tehtäväni. Tarkoituksena on suojella ja turvata rajoja, estää, että siirtolaisvirtoja käytetään hyväksi vaarantaen monien näiden epäonnekkaiden ihmisten elämää. Kollega Henriksen, Norja tietääkseni tekee Euroopan kanssa erittäin tärkeää hyvää yhteistyötä. Paljon tietoa vaihdetaan, monia menestyksekkäitä toimia on toteutettu Norjan kanssa. Norja on yksi keskeisimmistä Europolin toimijoista. Ja kollega Kosmopoli, miten tietosuoja liittyvää toimintaa voidaan vaalia? Tämä on Europolille tärkeä asia ja voin vakuuttaa teille, että uusi asetus parantaa tietosuojamääräyksiä. Tietosuoja vastaava on riippumaton taho ja se voi katsoa, millä tavalla Europol kerää, säilyttää ja jakaa tietoja. Hän tulee käymään muiden rinnalla täällä Euroopassa ja te voitte sitten esittää täällä Euroopan parlamentissa ja te voitte sitten tiedustella asioita häneltä vielä tarkemmin ja lisää infoa luettavissa eri kertomuksista. Muun muassa kollega Kaufmanille toteaisin, niin mitä tulee vuoden 2018 ratkaisumalliin, en tiedä onko se paras mahdollinen, mutta minä olen valmis paneutumaan tähän kysymykseen, mutta yhteentoimivuusagenda on yksi mahdollinen ratkaisumalli pyrittäessä siihen, että Europol saa tietoa muista tietokannoista. Näin voimme tunnistaa, missä määrin terroristit ja muut rikolliset yrittävät hyödyntää Euroopan unionin järjestelmää. Kollega Farmoilin viittasi juuri kyberrikollisuuteen ja darknettiin, jota rikolliset ja terrorismit käyttävät verkossa. Me tehostamme toimintaamme tällä saralla, mutta poliisi, viranomaisten on vaikea tutkia asiaa, sillä salousjärjestelmät antavat mahdollisuuden juuri identiteetin suojaamiseksi ja voiden todeta, että on olemassa myöskin erinäisiä eurooppalaisia kansallisia tietojen tallennusmahdollisuuksia, joita todellakin kaivataan poliisityön vahvistamiseksi. Europolilla on tietenkin EU-PNR liittyen keskeinen rooli. Me rohkaisemme jäsenvaltioita jakamaan keskenään näitä hen- matkustajatietoja mutta Europolin järjestelmää käyttäen, eli meidän viestintäjärjestelmää käyttäen, jotta nämä tiedot voidaan ikään kuin tarkistaa ja katsoa, että millä tavalla tarjolla olevat tiedot liittyvät toisiinsa. Ja sitten mitä tulee siirtolaisvirtojen käyttöön terrorismien, terroristien toimesta, me olemme lähettäneet vierailevia virkamiehiä Kreikkaan. Tätä työtä tulemme jatkamaan tulevaisuudessakin ja tarkoituksena on auttaa rajavalvontaviranomaisia toimissaan juuri Euroopan unionin ulkorajoilla. Erityisesti estääkseen juuri terroristien mahdollisuuden ylittää Euroopan unionin ulkorajan. Ja sitten kollega Halla on ase kysymykseen. No minulla ei ole ainakaan nyt mitään suoraa näyttöä laillisessa omistuksessa olevien puoliautomaattisten kiväreiden käytöstä terrorismin, to, terroristien toimesta. Mutta mitä tulee ampuma-aseen direktiiviin, niin tarkoituksena on pyrkiä vähentämään rikollisten mahdollisuuksia käyttää tällaisia aseita, mutta mehän tiedämme, että kyllähän rikolliset ovat käyttäneet myöskin laillisessa omistuksessa olleita varastettuja aseita. Se ei ole tietenkään aseiden varsinaisten omistajien vika, mutta kuitenkin näitä aseita on käytetty. Ja haluan vielä toistaa sen, mitä komission jäsen totesi. Direktiivin avulla yritetään puuttaa juuri muutettuja aseita ja sotilasomistuksessa olleita aseita ja tietenkin urheiluammuntaan liittyviä ja reserviläisiä koskevia poikkeuksia tullaan huomioimaan. Tällä tavalla yritetään välttyä siltä, että rikolliset ja terroristit voivat käyttää laajaa aserepertuaaria hyväksi. Jos en ole vastannut kaikkiin esille tulleisiin kysymyksiin, niin kuten te herra puheenjohtaja sanoitte, niin voin vastata niihin vielä kirjallisesti. Kiitoksia. Kiitos Rob. Tämän otti esille siksi, kuten tiedän monista muista parlamenttivälisistä kokouksista ja meppikollegoilta, että se on, ei ole kauhean tyydyttävää, kun kansallisten parlamentin edustajat hoitavat oikeus- ja sisäasioita omissa valiokunnissaan. Ja sitten kun ollaan tässä vaiheessa, niin kysymyksiä tulee niin paljon mieleen komission jäsenelle ja Euroopan operatiiviselle johdolle. Kuvittelisin, että yksityiskohtaisempiakin kysymyksiä vielä on jäänyt mieleen, kun aikaa ei ole oikein ollut. No niin, nyt tiedätte osoitteen, jos jotain muuta tulee mieleen. Voitte sihteeristölle toimittaa ne, mutta ainakin on tärkeää, että symbolisesti ja käytännöllisesti luomme yhteydet. Myös näissä hyvin käytännöllisissä tason kysymyksissä Europolille. Ja no, sitten vielä lopuksi puheenvuoron saa ihan loppusanoja varten, jos sopii, herra Rambour. Ihan viimeiset sanat. Merci, monsieur le président. Simplement, il m'a été... Kiitos, puheenjohtaja. Niin, niin halusin vain varmistuksen PNR-toiminnalle? Toimiko se tehokkaasti? No ei tietenkään ole mitään 100 prosenttia tehokkuutta millään järjestelmällä. Me olemme luomassa nyt vain uutta järjestelmää. Ja tässä tuli kaksi näkökohtaa. Tehokkuus, siis järjestelmässä, ja sitten kansainvälinen yhteistyö. Ja sekin on yhtä tärkeää, mutta samaan aikaan, että demokraattiset perinteet säilyisivät. Eli valvonta myös poliisin kohdalla. Niin, että vapauksien suoja säilyy ja mielestäni tämä on tärkeä kynnyskysymys. Kiitoksia kovasti. Näin päätimme tämän istunnon ja sen päätteeksi totesin vielä kun alussa sitä todennut, että kun nyt olemme siirtymässä uuteen vaiheeseen turvallisuusunionissa, tarkoittaa se myös sitä, että Euroopan parlamentin jäsenet haluavat antaa uuden merkityksen turvallisuusunionille. Komission jäsen on tämän ottanut esillekin ja mitä työtä Rob Wainwright ja muut tekevät, myös muutkin virastot. Eli Euroopan parlamentissakin, mainittako tämäkin, olemme kasamassa yhteen monilaisia aiheita. Terrorismin torjuntadirektiivi mainittiin, ja meillä on varsinainen tilkkutäkki lainsäädäntöä, sääntelyä, joka sivuaa tätä teemaa, mutta haluamme, että täytäntöpanokin pidetään mielessä ja komission jäsen on pannut sen tärkeälle siellä. Mitä virkaa on lainsäädännöllä turvallisuudessa, jos ei sitä täytäntöön panna? Tämä on Euroopan parlamentin jäsenten viesti varsinkin, että kun me säädämme lakeja rahanperussa, turvallisuudessa, terrorismin torjunnassa, PNRssä. Haluaisimme myös, että kaikki täytäntöönpano jäsenvaltioissa, kun me olemme oman hommamme hoitaneet. Eli tätä mietimme mekin. Jotkut kollegat vastaavatkin eri aiheista, paitsi että herra Diafemera Europolin yhteydessä. Tämän vain halusin todeta. Ja nyt kiitämme kolmea alustajamme, Julia King, Rob Rainwright ja Dominic Ramburia perustuslakivaliokunnan puolesta Ranskan kansalliskokouksesta. Kiitoksia kovasti teille, että tänne tulitte kiitos alustuksista. Kiitoksia kovasti. we, we go straight now to the... Ja sitten pitämättä puhetta kollegat, toinen istunto ja pyytäisinkin, että toisen istunnon alustajat tulisivat tänne podiumille. Kun te nyt tänne olette tulossa, voin jo alustaakin tätä, koska todellakin aika rientää. Eli minäpä johdattelen, kun väki vaihtuu. Sorry, we haven't really built in a, a much of a break. Anteeksi, ei mitään taukoa tässä kyllä ajateltu, eli minä jatkan suoraan, kun tässä vahdinvaihto tehdään mahdollisimman nopeasti. So that's so much time for selfies and... Um... Sä vähän selfieä voi tietenkin ottaa jotain muutakin tässä välissä. Actually, I will pause for just a second. Eikö pidetään parin sekunnin tauko, kun puhujat tulevat? Okay, colleagues, let's, um, let's begin. No niin, hyvä kollegat, aloitetaanpa. Me tarvitsemme kaiken ajan. Kiitos kärsivällisyydestänne. Eli kollegat, nyt menemme vähän rekkaperäisemmin tähän parlamentaarisen valvontaan Europolissa ja sen tehokkaaseen toimintaan. Toinen istuntomme miet- tarkastelee eri toimintamuotoja ja tätä yhteistä yhteisparlamentaarista valvontaryhmää, joka asetuksen myötä perustetaan. Tehän tiedätte, että EU-parlamenttien puhemiehet sopivat, että asteittain määritellään ne muodot, joilla yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä toimisi, mukaan lukien myös tällainen kokous valiokuntien kesken. Ja jotta voitaisiin saada tarkempaa käsitystä vai vaiheittaisesta lähestymistä vasta ja mitä tähän on tehty, niin ensinnäkin Erita Pfunter puhuu. Hän tulee Slovakian tasavallan kansallisneuvostosta Eurooppa-asioiden valiokunnasta. Hän esittelee siellä kertoo myös troikkatyöryhmän tuloksia, yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän sääntöjä laadittaessa. Totta kai Luxemburg, Slovakia, Viro ja Euroopan parlamenttikin ovat tässä kuviossa mukana. Rova Puntmer, te voitte hahmotella vähän tätä lähestymistapaa. Tervetuloa, olkaa hyvää. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, veľmi pekne ďakujem vy. Herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat, oikein paljon kiitoksia valiokunnalle siitä, että olette järjestäneet tällaisen Europolia käsittelevän kokouksen, jossa käsittelemme myöskin valvontatoimia. Haluaisin kertoa teille, mitä Troikaryhmä asiantiimoilta tähän mennessä on tehnyt. Tietänette, että troika-työryhmä koostuu Luxemburgin, Viron, Euroopan parlamentin ja Slovakian kansallisneuvoston edustajista. Tämä perustuu mandaattiin JPSGn perustamiseksi, joka tehtiin Luxemburgissa toukokuussa 2016. Kansallisten parlamenttien puhemiehet päättivät ja sopivat vaihettaisesta lähestymistavasta – al, heti alkuun ryhmä päätti, että valvontaryhmän toiminnasta sovitaan ennen kuin uusi asetus astuu voimaan, eli ennen toukokuuta 2017, eli kokoonpano, aikataulu, kokouspaikat tai sijoittautumispaikka ja muut ryhmään liittyvät kysymykset laadittiin kysymysluettelo, joka on lähetetty kaikille parlamenteille ensimmäinen syyskuuta. Siinä keskityttiin kolmeen kysymykseen ja myöskin tiedusteltiin, minkälaisia kokemuksia jäsenvaltioilla on lainvalvontaviranomaisten työn valvonnasta. 34 parlamenttia vastasi kysymykseen työryhmä kävi kaikki vastaukset tarkkaan läpi ja vastaukset löydätte näistä tarjolla olevista asiakirjoista. Monen tyyppisiä vastauksia saatiin, kannat poikkesivat aika lailla toisistaan. Me olemme taas yrittäneet työstää kompromissiehdotuksia näihin esitettyihin kysymyksiin ja niihin saamiimme vastauksiin liittyen. Olemme yrittäneet löytää kultaisen keskitien. Olemme myöskin huomioineet tehokkuus, käytännön läheisyysvaatimukset, jotka on esitetty. Meidän kompromissimme perustuvat uuden, uuteen Europol-asetukseen ja olette saaneet tekstin 22. marraskuuta käyttöön ja tätä asiakirjaa käytetään tämänpäiväisen keskustelun pohjana. Mitä tulee sitten näihin yksittäisiin työryhmän esittämiin kompromissiin? Mitä tulee jäsenyyteen valvontaryhmässä, niin mitään selkeää yhden vaihtoehdon kantaa ei ole löydettävissä. Jotkut parlamentit ovat sitä mieltä, että kansallisesta parlamentista saattaa löytyä useampiakin valiokuntia, jotka vastaavat tästä valvontatyöstä. Ja tästäpä syystä ehdotammekin kompromississamme että valvontaryhmän jäsenet nimetään kansallisten parlamenttien toimesta harkinnan mukaisesti varmistaen, että jäsenet, nimettävät jäsenet ovat asiantuntijoita. Näin voidaan huomioida eri parlamenttien väliset erot ja ottaa huomioon kaikki olemassa oleva asiantuntemus. Mitä tulee yleisesti kokoonpanoon ja ryhmän laajuuteen, niin senkään suhteen ei ollut mitään yhtä kantaa havaittavissa. Useimmat parlamentit ilmoittivat, etteivät he kannata mitään ehdotettua vaihtoehtoa, vaan toisenlaista ratkaisumallia. Tästäpä syystä olemmekin sitä mieltä, että meidän täytyy luoda valvontaryhmälle aivan uudenlainen formaatti. Jotkut parlamentit olivat sitä mieltä, että ryhmän kokoonpanossa ja laajuudessa pitäisi huomioida työryhmän toiminnan käytännön läheisyys. Ja yhtä lailla pitää huomioida myöskin kaksikamariset parlamentit. Mitä tulee itse lukuihin, niin vastaukset poikkesivat toisistaan hyvin paljon. Kansalliset parlamentit voisivat olla edustettuna yhden viiva kuuden jäsenen toimesta. Kansalliset parlamentit ehdottivat toisenlaista lähestymistapaa. Euroopan parlamentin jäseniin liittyen. Eli yksittäiset, jäsenvaltio, yksittäiset parlamentaarikot tai sitten koko live-valiokunta voisi olla jäsenenä. Ja me olemme sitten pohtineet tätä ryhmän määrää ja kompromissina haluaisimme ehdottaa, että valvontaryhmän pitäisi pystyä toimimaan tehokkaasti, huomioiden kuitenkin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliset eroavaisuudet, peilaten Europol-asetukseen ja uuteen perustamissopimukseen. Olen erittäin tyytyväinen, että ryhmä on löytänyt toimivan kompromissiratkaisun. Toivoisimme, että jokaisesta parlamentista olisi edustettuna kaksi jäsentä ja kahden kaksikamarisen parlamentin jäsenistä yksi per kamari ja kuusi edustajaa Euroopan parlamentista. Näin valvontaryhmän koko olisi 62 jäsentä. Työryhmä oli sitä mieltä, että tämä ehdotus olisi tasapainoinen. Huomioisimme kansallisten parlamenttien ehdotukset, eikä se paisuttaisi tätä ryhmän kokoa liiaksi. Näin voidaan varmistaa, että valvontaryhmä voi toimia tehokkaasti ja keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin. Kolmanneksi, mitä tulee puheenjohtajuuteen, sijaintipaikkaan ja kokousten järjestämistiheyteen, niin siihenkin liittyen kannat poikkesivat toisistaan. Monet olivat sitä mieltä, että kustannustehokkuus ja työn järkiperäisyyttä pitäisi vaalia. Ja kun kävimme näitä vastauksia läpi, niin jaimme ne erilaisiin ryhmiin. Monet parlamentit olivat nimittäin sitä mieltä, että puheenjohtajana valvontaryhmässä pitäisi toimia Euroopan parlamentin edustaja ja neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja. Me pohdimme myöskin sitä, että kuinka usein valvontaryhmän tulisi kokoustaa. Työryhmä viittasi asetustekstiin ehdottaen, että valvonta ryhmän pitäisi kokoustaa ainakin kerran vuodessa keskustellakseen Europolin toimintaohjelmasta. Muilta osin aikataulua ei lyöty lukkoon ja ottaen huomioon erinäisten kansallisten parlamenttien toiveet tehokkuuteen liittyen, ehdotimmekin, että valvontaryhmä kokoustaisi kerran vuodessa ja silloin tarpeen mukaan useamman päivän ajan. Euroopan parlamentti voisi toimia yhteispuheenjohtajana ja lisäksi voitaisiin järjestää myöskin ylimääräisiä kokouksia tehokkuuden varmistamiseksi. Me ehdotamme, että valvontaryhmän vuosikokous järjestetäisiin Euroopan parlamentin tila- tiloissa ja ylimääräiset kokoukset järjestetään puheenjohtajavaltion maassa edellyttäen, että Euroopan parlamentti tukee tätä ratkaisumallia. Nyt mielenkiinnolla jäänkin kuuntelemaan, mitä mieltä te olette näistä ehdotuksista. Kansallisten parlamenttien puheenmiesten päätelmien mukaisesti tämänpäiväinen keskustelu huomioidaan jatkotyössämme ja me tulemme 16. joulukuuta mennessä kertomaan teille, mitä olemme asiasta päättäneet. Ja teillä on sitten mahdollisuus vielä ensi vuoden helmikuuhun asti kommentoida lukemaanne. Tarkoituksena on hyväksyä asiakirja Bratislavassa 23-25. päivä 4. järjestettävässä puhemiesten kokouksessa. Tämän verran siis omalta osaltani ja mielenkiinnolla jää nyt odottamaan jatkokeskusteluja. Valitettavasti minun on kirjehdittävä Slovakiaan ja minulla on enää aikaa noin 15 minuuttia, mutta kollegani jäävät tänne kuuntelemaan käytävää keskustelua tarkkaavaisina ja kertovat minulle sitten tämän kokouksen Annissa. Kiitoksia. Kiitoksia, Koisi. Teillähän on ehdotus luonnos toimitettu. Odotan mielenkiinnolla siihen kommentteja. Nyt seuraavaksi kuulemme Euroopan parlamentin näkemystä. Ja totta kai herra Diaz de jota jo kuulittekin aikaisemmin, pääsee ääneen. Hän oli esittelen Euroopan asetuksen yhteydessä. Hauskaa, että hän nyt ensimmäisenä tähän voi vastata. Herra Diaz de eh, Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä täällä kaikkia istunnon muita kollegoja. Minä haluaisin täydentää jotakin tietoja, joita puheenjohtajavaltio Slovakian edustaja tarjosi. Ehkä ne ovat ihan hyödyllisiä, että voitaisiin näin vielä vahvistaa tätä jatkokeskustelua. Joitakin yleisempiä uutisia, jotka ehkä teillä on hyvä tietää ja haluan kertoa teille. Minun lainsäädäntöehdotukseni Europol-asetuksen yhteydessä otti huomioon myös tämän valvontaryhmän 2013 kesäkuussa jo. Mutta kyllä täytyy sanoa teille, että seitsemän vuoden ajan me työstimme tätä, tätä yhteisparlamentaarista valvontaryhmää. Miksi? Koska kun minä nyt olin tässä esittelenä neuvoston päätöksessä ja siellä puolestaan oli Europolia nyt sääntelevä säädös ja sitten sen tilalle tulisi asetus ensimmäisestä toukokuuta 2017. Minä aina otin tarkkaan huomioon kaiken sen, mitä eri kansalliset parlamentit tarjosivat. Erityisesti se, että jatkuvasti Britannian ylähuone otti tämän esille monissa keskusteluissa. Kävin keskustelua neuvoston kanssa hyvin tiiviisti tästä aiheesta, josta nyt keskustelemme. Ja me pääsimme sopumukseen, joka on 51 artiklassa nyt nähtävissä Euroopan asetuksessa. Sen myötä Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit päättävät yhdessä se, miten järjestellään. Ja sitten totta kai muutama kuukauden kuluttua, kun saadaan asetus, tämä yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä. Ja tämä on myös numerossa yhdeksän ykköspöytäkirjassa. Ja kuten totesin jo puoli tuntia sitten, tämä meni läpi täysistunnon äänestyksessä 11. toukokuuta kuluvaa vuotta. Tulee voimaan, kuten jo sanoin, senkin ensimmäinen toukokuuta ensi vuonna 2017. Ja tässä on sopimus siis meidän kaikkien kesken olemassa tärkeimmistä kysymyksistä, yhteisestä parlamentaarisesta valvontaryhmästä – ja sitten kysymykset joihin Slovakian puheenjohtajavaltiona viittasi, miten jäsenet nimitetään, mikä on määrältään sen kokoonpano, kuka on puheenjohtaja ja missä kokoukset järjestetään. Ja se annettiin myös kansallisten parlamenttien harkittavaksi. Vain kolme parlamenttia ei vastannut. No, kun kaikki nämä vastaukset nyt on pantu kansiin, ja kun ajatellaan tätä keskustelua tänään, niin meidän pitäisi päästä sopimukseen, tai ainakin sopimusluonnokseen, jos tarkkoja ollaan. Meillä on ennen seuraavaa kokousta parlamentin kesken 23. ja 25. huhtikuuta Bratislavassa. On erittäin tärkeää, että saamme aikaan sopimuksen, myös ajatellen tätä aikataulua, koska meidän täytyy nyt pitää aktiivisena tätä välinettä, joka meitä on työstänyt vielä ennen ensimmäistä toukokuuta. Ensimmäisessä istunnossa me kuulimmekin jo, mikä valtavan tärkeä rooli Europolilla on. Ja kun ajatellaan, minkälaisia uhkia edessä on Europolillakin, muun muassa terrorismi, on perustavanlaatuista vahvistaa ja elvyttää Europolin työtä kaikilla alueilla. Eikä se ole mitenkään vähäistä sekä mikä on ennaltaehkäisyn merkitys. Minä päätöksen ja asetuksen esittelijänä aina, aina olen luottanut viraston työhön. Sitä paitsi minulla on ollut myös tilaisuus käydä läpi sen toimintaa monissa yhteyksissä – lipevaliokunnassa. Sitä paitsi haluaisin myös tuoda esille sen, että olen mukana myös Euroopan hallintoneuvostossa 2002-2004 edustaen Espanjan kuningaskuntaa. E-, Europolin koordinoiva operatiivi rooli jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten tukena tai tietojen vaihdossa. Kaikki tämä edellyttää tukevaa parlamenttista valvontaa. 88 artikla SCUT säätää seuraavalla tavalla. Europolin toiminnan valvonta toteutuu Euroopan parlamentin voimin yhdessä, siis yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Eli vaikkakin komission ehdotus 2013 vuonna oli aika heikko tästä, tältä osin, niin minä tein e, ehdotuksen tarkistuksen 200, jos täällä se on, jos haluat tutustua siihen. Ja siinä haluttiin kehitellä käytännössä 28 artiklaa SEUTstä. Ja minun mielestäni on tärkeää, että demokraattinen valvonta toteutuu meidän kesken, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken. Europolin roolina on tukea jäsenvaltioita ja lainvalvontaviranomaisia. Ja kun ajatellaan, mitä tietoja Europol saa, niin sehän tulee pääosin ennen kaikkea jäsenvaltioista. Siksi on aivan ehdottoman välttämätöntä harjoittaa tätä valvontaa. Siksi tämä uusi valvontakeino voisi vahvistaa luottamusta joka on ollut yhtenä heikkoutena Europolissa, nimittäin luottamus tietojen jakoon. Meidän valtiossamme me olemme kyllä taittavia, kun pitäisi havaita ja syyttää, mutta ennaltaehkäisyssä emme ole ihan niin yhteistyöhalukkaita. Miten se onnistuu sitten? Vaihtamalla tietoa ohi sunnuntapuheiden kuten minä nyt täällä olen tekemässä. Ja kuten totesin, minä olen tehnyt tiivistä työtä jo neuvottelujen yhteydessä, että sain takuteltua neuvoston ja komission, että saatiin aikaan riittävä, toimiva demokraattisen valvonnan järjestelmä. Ja sitten kyselyyn liittyvät ajatukset. Miten nimetään jäsenet? Kuinka paljon jäseniä? Kuka on puheenjohtaja? Missä kokoukset järjestetään? Ja kuinka usein? Euroopan parlamentin mielestä, minun mielestäni esittelee tärkeintä on, että valvontaryhmässä on kolme eri piirrettä, että se on pieni, erikoistunut ja tehokas. Että se on kohtuukokoinen. Mutta muistuttaisin kuitenkin, että riippumatta siitä, miten avokätisesti tätä tulkitaan, niin 88 artikla ei määrittele tai säätää minkälaista suhdelukua Euroopan parlamentin ja kansanparlamentin kesken, vaan yhdenvertaisuuden. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Että jäsen ovat aiheeseen paneutuneita asiantuntijoita. Kun ajatellaan näitä vastauksia kyselyyn, niin niin siellä oli joitakin näkemyksiä, sinällään kunnioitettavia, jotka puhuivat se, että voisi kyllä osallistua tällaiseen valvontaelimeen muista valiokunnistakin, jotka eivät ole paneutuneet tähän aiheeseen. Puheenjohtaja jaettaisiin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken. Tähän liittyy yksi kysymys, joka ei ole alustavassa sopimuksessa tai kompromississakaan alun perin, mutta varmasti sitä täytyy jatkossa puhuta, puhua, jotta saadaan aikaan tehokkuutta, että olisi myös pysyvä sihteeristö, niin että tehtäisiin se täällä Euroopan parlamentissa ihan taloudellinen ja logistiikan nimissä, ja myös se, että on tarjolla jotain, esimerkiksi käännöksi ja tulkkauspalvelua. Se on erityisen tärkeää tässä meidän tekemässämme työssä. Meillä on loistava tilaisuus ensi kertaa luoda demokraattista valvontaa, joka on ihan todellista ja riittävää Europolia ajatellen. Siksi meidän täytyy saada aikaan hyväksyttävissä oleva realistinen kompromissi kaikkien meidän kesken. Ja mitä Troikka on ehdottanut esimerkiksi siitä, miten Euroopan parlamentti sitten totesi näistä suosituksista. Tämä ensin. Ja sitten toiseksi minulla on omat varaukseni. Totta kai nekin tässä voidaan tuoda esille, kun keskustelua ruvetaan käymään jatkossa. Minä jo totesin ennen kuin tänne tulinkaan, että eräs jäsenvaltio aikoo tehdä tarkistuksia. No mikä ettei. No, näinhän se sujuu. Todellakin. Näin se sujuu. Ja minäkin aion joitakin tehdä. Lopuksi vielä, mitä tulee työtehtäviin, mistä puhui myös puheenjohtaja Slovakian edustaja. Niistä hän ei keskustella. Ne on selvästi määritelty 51 artiklassa asetuksessa. Minä haluaisin nyt tehdä todella kiinnittämään tähän huomiota. Olisin kiitollinen siitä, olen kiitollinen, että olette myös täällä. Ja, ja jos sallitte, niin lyhyesti vähän tunteenomaisempi viittaus minun valtuuskuntani puolesta omasta parlamentastani. Thank you very much, dear. Kiitoksia kovasti, Dia Temera. Cecilia, do you want to come in now? Haluatteko no nyt puhua? ai myöhemmin. So, um, thank you very much. Kiitoksia kovasti, kiitoksia teidän erittelystänne ja rakentavasta kritiikistäkin ehdotuksen tiimoilta. Se on hyödyllistä se. Ja vähän samaan suuntaisesti kuullaan Saksan liittopäivien jäsentä Anita Schäferiä sisäasioiden valiokunnasta. Hänkin ottaa kantaa tähän ehdotusluonnokseen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, tänään olemme kokoontuneet tänne keskustelemaan äh, aivan uudenlaisen Europolin äh, parlamentaarisen valvonnan ensiaskeleista. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, miten tärkeä toimija Europol on näinä aikoina. Ja siksi tämä äh, parlamenttien välinen yhteistyö otetaan hyvin vakavasti. Ja meidän yhteinen tehtävämme on nyt saada aikaan sellaista parlamentaarista valvontaa, e, joka määriteltiin Lissabonin sopimuksessa ja joka tukee Europolia sen toiminnassa. Ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit yhdessä valvovat tämä Eh, Euroopan unionin toimenpanevaa viranomaista. Tämä on aivan historiallinen askel parlamentaarisen yhteistyön tiellä. Tähän astihan parlamenttien välinen yhteistyö on pohjautunut esimerkiksi konferenssissa yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta taikka ää, talouspolitiikan ohjauksen parhaista käytänteistä. Siksi kiitänkin kollegoja Saksan äh, liittopäivillä Troikkaa ja erityisesti Slovakian parlamenttia äh, tästä pohjatyöstä, joka on tehty. Tämän ehdotuksen pohjalta äh, on voitu käynnistää keskustelu tulevasta parlamentaarisesta valvontaelimestä. Samoin haluan kiittää siitä, että että liittopäivien jatkoehdotukset tuohon valvontaan liittyen saavat täällä nyt päivän valon. Haluan lisäksi kiittää kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen tähän työhön jo ennalta. Ja ovat kokoontuneet tänne tänään. Saksan liittopäivät on hyvin tyytyväinen Troikan ehdotukseen siitä, että parlamentit valitsevat kukin vastuuvaliokunnistaan vastuujäsenet valvontaelimeen. Tämän lisäksi ehdotamme, että nämä edustajat nimitetään parlamentin toimikauden ajaksi jatkuvuuden varmistamiseksi ja jotta voidaan perustaa tällainen asiantuntijaverkosto. Tätä pidämme tärkeänä. Valvontaelimen jäsenten on voitava tutustua toisiinsa ja valvonta toimessaan yhdessä kerätä kokemusta. Ja Troikkahan ehdottaa vuosittaista kokoontumista ja tarpeen vaatiessa voitaisiin kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia. Yli puolet kansallisista parlamenteista myös Saksan liittopäivät ovat pyytäneet pikemminkin kahta vuosittaista kokousta katsoen, että toiminta huomioon ottaen ja Euroopan asetuksen ehdotukset huomioon ottaen tämä olisi parempi kokousrytmi. Kun ajatellaan tähän astisia konferensseja, COSAC tai artikla 13 konferenssi, jotka tapaavat kaksi kertaa vuodessa nekin, niin kyllä valvontaelimen tulisi voidakseen työnsä hoitaa, tavata ja kokoontua juuri yhtä usein. Ja lisäksi täytyy todella voida kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa. Jotta valvontaelin voi hoitaa tehtävänsä, olisi tärkeää myös voida perustaa työryhmiä eri yksityiskohtia ja kysymyksiä tarkastelemaan. Näin Europol todella voi hyötyä tästä parlamentaarisesta valvonnasta. Ja mitä sitten lukumäärin tulee, niin sekin on hyvin tärkeä kysymys. Troikka ehdottaa kahta edustajaa jokaisesta par- kansallisesta parlamentista. Eh, ja jos on kaksikamarisia järjestelmiä, niin ehdotetaan yhtä kummastakin, plus sitten kuusi eh, jäsentä Euroopan parlamentista. Kuitenkin demokraattisen valvonnan nimissä olisi tärkeää, että kansallisten parlamenttien kokoonpano ja Euroopan parlamentin kokoonpano heijastelevat näiden painoarvoa. Ja Troikan kysymyskaavakkeessa tästäkin syystä enemmistö kansallisista parlamenteista on katsonut, että jokaisesta kansallisesta parlamentista edustaja tulisi nimittää vähintäänkin neljä. Myös Saksan liittopäivät on tätä mieltä. Ja tästä asiasta meidän tänään tulisikin keskustella ja sopia. Tehokkuus ei suinkaan ole jäsenten lukumäärästä kiinni, ei, vaan siitä, mitä tavoitteita asetetaan ja miten työ määritellään ja tästäkin tänään keskustellaan. Sitten kollegat, muutama muu seikka, joita joita Troika ei niinkään käsitellyt alustavassa työssä, mutta joita me Saksan liittopäivillä päivillä pidämme tärkeinä. Uusi Europol-asetushan astuu voimaan jo ensimmäinen 5.2017 ja siksi pidämmekin asioita varsin kiireisenä ja ehdotankin siksi, että valvonta elimen toimintaan liittyvät avoimet kysymykset on hoidettava tuota ennen. Vain tällä tavoin valvontaelin voi astua toimensa ja ryhtyä työhön mitä pikimmin. Meidän ei tule tehdä samaa virhettä kuin pysyvät ää, aiemmat ää, parlamenttien väliset ää, toiminnat ovat tehneet. Eli pari vuotta on mennyt pelkkään riitelyyn siitä, miten asiat tulisi hoitaa. Ja näinpä Saksan liittopäivät on tehnyt ehdotuksia toiminnan tueksi ja ne esittelisinkin tässä nyt. Meidän mielestämme, jotta päätöksenteko olisi mahdollisimman nopea ja joustavaa, niin tulisi päättää päätöksenteossa turvautua päätösvaltaisuuteen tietyillä tasoilla. Ei voi olla niin, kun vuosittain esimerkiksi sovitaan päätelmistä Europolin ää, toiminnan arvioinnissa, niin yksimielisyyteen ei voida pyrkiä. Samoin tulee tarkastella sitä toimivaltaa, joka täällä valvontaelimellä tulee olla. Voiko se esimerkiksi esittää kysymyksiä Europolille kysymyskaavakkeen pohjalta? Ja lisäksi sitten yhteydet muihin eurooppalaisiin toimielimiin, kuten vaikkapa perusoikeusvirasto, Eurojust tai Frontex. Eli täytyy selvittää nämä organisatoriset kysymykset. Samoin sihteeristön perustaminen kuuluu näihin. Kun ajatellaan tätä työtä Europol-asetuksen puitteissa sekä sitten johtopäätösten valmistelua, niin kyllä elimen on voitava tehdä työnsä jatkuvuuden pohjalta parlamentaarisen ohjauksen alaisena ja se tarvitsee tähän myös hallinnollista tukea. Meillähän on kokemusta muista parlamenttien välisistä toimielimistä. Ja tätä kokemusta meidän tulisi käyttää hyödyksemme tämän uuden yhteistyön aikaansaamiseksi. Ja siksi suosittelisinkin Troikalle, että perustava kokous kutsuttaisiin koolle mitä pikimmin, jotta valvontaelin saisi työnsä käynnistettyä vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Nyt kyse on siitä, että me tartumme toimeen Troikan ehdotuksista täytyy nyt päästä sopuun ja keskustella muista kiireellisistä kysymyksistä. Nythän joulukuun puolessa välissä Troikan on tarkoitus kokoontua ja siellä tulisi jo sopia uuden parlamenttien välisen Europol-konferenssin toiminnasta niin, että puheenjohtajakokous sitten toukokuussa 2017 voi tehdä sopimuksen asioista. Kun ajatellaan tätä toimintaa, niin toimintakykyisyys on juuri se kaikkein tärkein asia ja meidän on todella osoitettava toimintakykyä ja reaktiokykyä. Ja Saksan liittopäivien nimissä pyydän, toteaisinkin nyt, että me olemme valmiit tekemään tätä yhteistyötä mitä aktiivisimmin ja rakentavimmin. Kiitos paljon. Uh, Sitten vielä kaksi puhujaa jäljellä ennen kuin käynnistämme keskustelun. Seuraavana Hans Born hän edustaa tutkimusosastoa asevoimien demokraattisen valvonnan keskuksesta Genevestä. Hän on julkaissut paljon aiheesta, eli miten voidaan harjoittaa toimivaa demokraattista valvontaa. Arkaluontoisissa turvallisuuskysymyksissä olisi hauska kuulla häneltä vähän enemmän. Herra Born, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja kiitokset myöskin kutsusta tähän kokoukseen. Minulla on ilo ja kunnia kertoa teille meidän kokemuksistamme. DECAF-järjestömme on Sveitsin lainsäädännön mukaan perustettu järjestö. Meillä on 65 maasta, muun muassa kaikista jäsenva- unionin jäsenvaltioista jäseniä. Me olemme Libel-valiokunnalle, AFET-valiokunnalle ja Euroopan komissiolle tehneet tutkimuksia muun muassa äh, valvontatoimiin liittyen ja tutkineet sitä, miten nämä kansalliset valvontaviranomaiset valvovat poliisi- ja turvallisuusviranomaisten toimintaa. Valvontaryhmä ehdotetussa Troikan ehdottomassa muodossa tarkoittaisi sitä, että sinä olisi 62 jäsentä, 50, 50 jäsenvaltiosta ja 6 Euroopan parlamentista. Tässä täytyy tietenkin huomioida myöskin erilaiset turvallisuusuhat, muun muassa minkälainen ero on Baltiamaiden ja Kreikan väliset turvallisuusuhat. Ja sitten myöskin pääsy luokitteet salaiseen tietoon. Siihen liittyen täytyy muistaa, että kaikilla toimijoilla ei ole yhtälaiset luku oikeudet näihin tiedustelupalvelujen omaamiin tietoihin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt on keskityttävä enemmänkin strategiseen työskentelyyn kuin operatiiviseen toimintaan, eli siihen, mitkä olisivat Europolin prioriteettialat, miltä sen organisaatio näyttäisi tai talousarvio, eli tällaisista voitaisiin keskustella. Erittäin tärkeää on, että ryhmä saadaan toteutettua ja olen kollega Schäferin kanssa samaa mieltä, että nyt ensi kertaa Europoliin kohdistetaan demokraattista valvontaa. Ja mielestäni on hyvä, että kansalliset parlamentit ovat tässä prosessissa mukana. Varsinkin, koska ne tarkistavat, mitä tietoja poliisiviranomaiset lähettävät Europolille. Ja yhtä lailla heidän täytyy katsoa, minkälaisia päätöksiä poliisi ja muut viranomaistahot tekevät Euroopalta saamiensa tiedon pohjalta. Eli on erittäin hyvä, että kansalliset parlamentit voivat kertoa omista kokemuksistaan, ongelmistaan, miten parlamentti toteuttaa poliisivoimien ja tiedustelupalvelun valvontaa. Ja juuri kansalliset parlamentaarikot, jos mitkä ovat se taho, joka pystyy arvioimaan, toimiiko Europol toisiaisuusperiaatteen mukaisesti ja suhteellisuusperiaatetta vaalien. Mehän tiedämme jo Troikan ehdotuksen, eli 62 jäsenen valvontaryhmän, joka tapaa kerran vuodessa kahden kolmen päivän ajaksi Miten tämä taas suhtautuu kansalliseen parlamenttiin ja miten ne valvovat kansallisella tasolla muun muassa poliisiviranomaisten toimintaa? Jos nyt tarkastellaan eri kansallisten valiokuntien mandaattia, ne keskittyvät politiikkaan, poliisin toimintaan, budjettiin, lainsäädäntöön ja niin poispäin, ja yhtä lailla tarkistelevat sitä, toimivatko poliisi ja tiedustelu ja turvallisuuspalvelut lainsäädännön määräysten mukaisesti. Ja kansalaisetkin voivat halutessaan esittää poliisin tai tiedustelupalvelun toimintaan liittyen. Jäsenten määrä on 5-10. Poikkeuksiakin on olemassa, mutta keskimäärin jäsenten määrä on 5-10. Ja useimmiten kyse on ammattiihmisistä, ei aina, mutta siihen parlamentti pyrkii, eli että parlamentaarikot ovat asiantuntevia valvontatyöhön liittyen, niin tästäpä syystä onkin tärkeää, että poliittiset puolueet ovat edustettuina tällaisissa valvontaelimissä. Poikkeuksellisesti jäsenmäärä on 5-10, Poikkeuksiakin löytyy, mutta keskimäärin tämän verran väkeä on näissä töissä, hallinnollista, että myöskin asiantuntijaa, asiantuntijata löytyy näistä valiokunnista. Joissakin maissa, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myöskin Norjassa, valiokunnat ovat käyttäneet tapauskohtaisesti ulkopuolista asiantuntijaa apua Eli he eivät kuulu varsinaiseen henkilöstöön, mutta he voivat voidaan kutsua kuulemistilaisuuteen tarpeen vaatien. Kokouksia järjestetään eri määrä per vuosi, 1-2 per kuukausi, mutta kaikki riippuu oikeastaan siitä, kuinka usein parlamentaariset valiokunnat kokoustavat. Nämä kokoukset ovat usein suljettujen ovien takana järjestettäviä kokouksia, koska niille ei haluta, haluta liian suurta näkyvyyttä ja halutaan varmistaa, että jäsenet voivat tehdä tätä työtä myöskin rauhassa, mutta näihin kokouksiin liittyvät asiakirjat ovat yleensä julkisia ja voidaan myöskin poikkeustapauksessa päättää julkista kokouksista usein myöskin voidaan perustaa ala, alivaliokuntia tai esittelijöitä erityiskysymyksiä käsittelemään. Jäs, parlamenttien jäsenillä on poikkeuksetta EU-ssa e mahdollisuus päästä käsiksi näihin salaisiin asiakirjoihin. Vain muutamissa maissa tilanne on sellainen, että parlamentaarikkojen on ikään kuin selviydyttävä turvallisuusluokituksesta ennen kuin voivat saada pääsyn näihin asiakirjoihin, mutta yleensä tilanne on sellainen, että parlamentaarikot saavat rajattoman pääsyn näihin tietoihin. Muiden henkilöiden osalta turvallisuusluokitus on tarkasteltava. Yleensä järjestetään kuulemistilaisuuksia, tutkimuksia, käydään, äh, käydään paikan päällä tarkastelemassa tilannetta, kokousetaan johtohenkilöiden ja varsinaisten työntekijöiden kanssa ja yhtä lailla myöskin laaditaan kertomuksia tutkimuksista. Jos olette sitä mieltä, että valvontaryhmä voisi olla toimiva lähestymistapa, No, ehdotaisin, että mitä vähemmän edustajia, sitä parempi. 62 on jo aika lailla suuri ryhmä, melkeinpä pieni parlamentti kokonaisuudessaan. Mutta mikäli tapaamisia järjestetään vain kerran vuodessa ja jäseniä on yli 60, niin silloin kyse ei ole enää valvontaryhmästä, vaan konferenssista – se oli toinen asia, jonka halusin ottaa esille. Ja kolmas asia liittyy siihen, että jos kokouksen järjestetään enemmän, se on hyvä asia, mutta kokousten järjest- välissä voidaan järjestää valiokuntien ylimääräisiä kokouksia tai asiantuntijoiden asiantuntijakokouksia. Esimerkiksi keskusteltaessa siirtoraisvirroista, järjestäytyneestä rikollisuudesta, tai muista vastaavanlaisista kysymyksistä. Jos näihin halutaan paneutua, niin silloin täytyy käyttää tätä niin sanottua esittele- tai raportoirijärjestelmää. Ja sitten mitä tulee työjärjestyskysymykseen, kaikki riippuu siitä, miltä ne tulevat loppujen lopuksi näyttämään. Jos päädytte siihen, että harvoin kokousetaan, mutta suuren ryhmän kanssa, niin silloin työjärjestyksessä asia pitää huomioida varmistaen, että myöskin varsinaisten kokousten välissä voidaan järjestää ylimääräisiä kokouksia. Mutta mielenkiintoista on nähdä, minkälaisen työjärjestyksen tälle valvontaelimelle muodostetaan. Kiitoksia. Kiitokset herralla. Viimeisenä kuulla Ines Strenja Linic ja Kroatin parlamentin sisäpolitiikan ja kansallisen turvallisuuden valiokunnan jäsen. Hvala lijepa. E, poštovani kolege, drago mi je da danas sam ovdje s vama. Hyvät kollegat, olen erittäin ja voin täällä olla tänään ja kertoa Kroatian kokemuksesta tässä aiheessa. Edellinen puhuja aika tarkkaan kuvaili tilanteen myös Kroatiassa. Eli poliisitoiminnan parlamentaarinen valvonta, kunhan nyt olemme hyväksyneet tämän perustuslakiin, niin saamme aika lainsäädäntöä kolmella alalla. Perustuslaki siis säätelee kaikkia tätä. Lisäksi tämä on jaettu alueellisesti, kuten ylipäätään perustuslain ja lainsäädännön pohjalta, tasapainoisen järjestelmän pohjalta. Kroatian parlamentti on myös vastuussa valvonnasta kaikkien elinten osalta. Presidentti ja hallituksen jäsenet ovat myös yhdessä vastuussa omista päätöksistään ja omasta toimikuvastaan. Eli tällä rakennelmalla me olemme saaneet aikaan valvontatoimintaa myös suhteessa hallitukseen ja ministereihin, mukaan lukien myös poliisivoimat. Valvontakeinot liittyvät lähinnä kysymysten esittämiseen parlamentin jäsenten voimin tai tutkintavaliokunnissa. Ja se, että me Voimme käyttää luottamusäänestystä koskien koko hallitusta tai sitten koskien vain yksittäistä hallituksen jäsentää. Kroatian tasavallan hallituksen ja ministereiden valvontaa ei harjoita vain tällä tavalla, vaan, mutta nämä ovat kaikki tavallisimmat keinot. Me uskomme, että on erittäin tärkeää, että me saamme vuotuisen kertomuksen poliisitoiminnasta ja mitä valvontaa on harjoitettu minun valiokunnassani, sisäpolitiikan kansallisen turvallisuuden valiokunnassa, kansalaisten esittämien kysymysten pohjalta. Eli miten parlamentaarista valvontaa sitten hoidetaan käytännössä? Sisäministeriössä selvitetään poliisitoimintaa. Eli vuonna 1990 alkaen meillä on ollut oikeudellinen velvoite sisäministeriöllä kertoa asioista parlamentille. Laki määrää kuitenkin vain tehtävä kuvan. Siinä ei tarkkaan kuitenkaan todeta vuotuisesta kertomuksesta. Eli vuosien saatossa on harjoittu vain yleistä parlamentista valvontaa, mutta keskustelua ei ole käyty. Me olemme hyväksyneet jo ensimmäisen poliisilain vuonna 2000. Sisäministeriössä on laadittu myös kaksi kertomusta kahden vuoden välein parlamentille. Siinä kuvaillaan kirjallisesti poliisivoimien harjoittamaa toimintaa. Myös olemme toivoneet, että tämä toteutuisi useammin. 2011 hyväksytty poliisilaki edelleen on vahvistanut nämä toimit ja nyt meidän pitäisi saada vuosikertomus valvontaviranomaisten työstä. Tämä lähetetään sisäpolitiikan kansallisen turvallisuuden valiokunnalle. Työjärjestyksemme mukaan on kuitenkin tarpeen harjoittaa parlamentissa lainvaltuudellisten yleistä valvontaa. Sisäministeriö vuotuisesti antaa oman kertomuksensa edellisen vuoden toiminnasta. Lisäksi on säädetty niin, että sisäministeriön alaisuudessa olevia poliisivoimia valvoo johtaja eikä ministeri, vaan johtaja raportoi ministerille. Sisäministerin oma vastuu perustuslaimme nojalla edellyttää, että hän on vastuussa omasta toimenkuvasta, mutta hän täytyy kuitenkin myös puolustaa tätä vuosikertomusta parlamentissa. Sisäpolitiikan kansallisen turvallisuuden valiokunta on pysyvä valiokunta, joka on näistä asioista vastuussa ja keskustelee tästä joka vuosi sen jälkeen. Se voi hyväksyä tai olla hyväksymättä vuosikertomuksen ja lähettää johtopäätökset Euroopan parlamentillekin. Eli onko se hyväksynyt vai ei kertomusta. Tämä on poliisitoiminnan yleistä valvontaa joka vuosi. Parlamentaarinen valvonta valiokunnassamme perustuu myös kansalaisten antamiin tietoihin, eli sitä voidaan suorittaa joko suoraan tai välillisesti. Sisäpolitiikan ja kansallisen turvallisuuden valiokunta voi perustua kansalaisten vetomuksiin. Näin voidaan tuoda esille säännönvastaisuudet poliisin toiminnassa, olipa kyse sitten oikeushenkilöistä tai luonnollisista henkilöistä. Valiokunta voi toimia myös muiden elinten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, perustuen sellaisiin tilanteisiin, joita se ehkä pitää säännönvastaisina. Meillä on myös niin kutsuttu omnibusvetoomus, joka sekin on tärkeä tiedonlähde silloin, kun yksilöt jostain syystä eivät välttämättä halua henkilöittään tuolla julkiin. kun tarkastelemme työtä, jota tähän on tehty tälläkin kaudella, tosin se on vasta kestänyt kuusi vuotta, niin meillä on kaikenkiaan ollut 31 vetomusta tullut kansalaisilta viimeisen puolentoista kuukauden aikana. Kroatian parlamentti on ruvennut käsittelemään yhdeksän valitusta tai vetomusta. Riippuen vetomuksen vakavuudesta, me voimme tehdä suoraa tai välillistä tutkintatyötä. Lisäksi voimme pyytää, että sisäministeriö kävisi läpi nämä tiedot vetomuksissa, jos ne kuuluvat ministeriön tehtäväkenttään. Joissain tapauksissa vetomukset ovat niin mutkikkaita, että on pyydettävä lausuntoja muutakin elimiltä. Esimerkiksi syyttäjävirastolta tai korruption vastaisen yksikön johtajalta. Sitten me vertailemme vetoomukseen sisältyviä tietoja, niihin vastauksiin, joita olemme saaneet ministeriöltä. Tämän jälkeen voidaan lähettää vastaus vetoomuksen tekijälle. Useimmiten vastaus on viimeinen vaihe ennen kuin vetomukset tyytyvät tähän vastaukseen. Jos he eivät tyydy vastaukseen, poliisityön valvontaa voidaan ehkä harjoittaa myös muiden elinten voimiin. Esimerkiksi oikeusasiamies tai sisäministeriön omat yksilöt voivat sitä tehdä, tai sitten valiokunta, joka tosiaan toimii vetomusten pohjalta. Osa vetomuksen tekijöistä tarvitsevat myös uusia tietoja. Siksi menemme jälleen ministeriön takeille. Tietojen vaihto valiokunnan ja ministeriön kesken voi viedä aikaa, mutta tärkeää on, että prosessi jatkuu, kunnes vetomuksen tekijä on tyytyväinen vastaukseen. Valiokunta voi myös harjoittaa välillistä valvontaa. Siinä tapauksessa valiokunta tarttuu mahdollisuuteen, kun ei ole kyse pelkästään yleisestä, vaan myös poliittisesta hyvästä, kun keskustellaan jostakin epäsäännönmukaisista. Valiokunta vaan harjoittaa suorataan välillistä valvontaa vetomusten pohjalta, jos on kyse jonkin poliisivoimien edustajan tai tahon laittomasta toiminnasta. Tässä me perustamme työryhmän. Valvontaan liittyy myös vierailut näissä elimissä, jotta saadaan tarkempaa käsitystä elimen työstä. Esimerkiksi tekemällä haastatteluja. Kun olemme keränneet aineiston, niin haastattelujen ja näytön sisältö toim- toimitetaan eteenpäin, kun ruvetaan päättämään siitä, onko tapahtunut rikkomus vai ei. Kaikissa näissä tapauksissa, onko vetomus saanut myönteisen tai kielteisen vastauksen, toimitetaan kirjallinen tieto vetomuksen tekijälle, jotta voidaan vahvistaa se. Sisäministeriökin on tässä mukana ja jos syytetoimien ryhdytään, niin valtion syyttäjäkin on tässä mukana. Toisin sanoen, meidän valiokuntamme on hyvin tiivisti mukana tämän tyyppisessä työssä. Se ei voi käsitellä pelkästään vetomuksia, vaan muunlaistakin toimintaa. Toki vetomukset ovat erittäin tärkeä osa työtämme. Kroatian parlamentin muutkin elimet ovat mukana kaikessa tässä toiminnassa. Ne toimivat kansallisten vetomusten pohjalta nekin. Usein vetomuksen tekijä tuo esille jo vääryyden poliisin toiminnasta. Siksi valvonta on näin toteutunut meidän elintämme kautta. Um, Kiitoksia kovasti myös ja kärsivällisyydestä. Aikaisemmin täällä tarvittiin kahviakin niin, että kaikki pysyt hereillä, mutta kun on tehty leikkauksia, en sen enempää siitä sano ulkona kyllä tuossa kahvikone, että voitte vähän elvytellä henkiänne, mutta en kehota kuitenkaan ketään lähtemään täältä salista. Jos kahvihammas jomottaa, niin ehkä sitten vähän myöhemmin. No sitten suoraan keskusteluun. Puolivälissä joulukuuta saadaan uusi ehdotus ja joskus maalis-huhtikuussa vielä ehdotus. Eli haluamme nyt kuulla teidän ajatuksianne tähän ehdotukseen tai mitä muuta teillä mielessänne on. Eli jos voisitte pitää kiinni niistä kahdesta minuutista. Irlannista herra Kilin. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin esittää joukon kysymyksiä liittyvät näihin ehdotuksiin. Kun äh, tätä parlamentaarista valvontaa nyt äh, perustetaan, niin tässä halutaan siis nimittää jokaisesta parlamentista kaksi jäsentä, kaksikamarisista, yksi kummastakin. Kuitenkaan kun puhutaan äh, näistä kuudesta Euroopan parlamentin jäsenestä. Eh, Miten heidät sitten valitaan tähän 62 eh, edustajan valvontaelimeen? Tästä ei ole mainintaa. Sitten kokousten määrä tässä yleisesittelyssä ja tausta-asiakirjoissa tämän kokouksen alla havaitsin, että haluttiin alistaa Europol kunnolliseen parlamentaariseen valvontaan. Ja tämä sana kunnollinen on todella tässä tärkeä. Demokraattista valvontaa tarvitaan. Sen on oltava toimivaa kunnollista. Ja jos meillä on ää, yksi ainut kokous vuodessa, niin onko tämä valvonta sitten välttämättä niinkään kunnollista ja toimivaa? Pelkään, että se olisi pikemminkin vain reaktiivista. Siinä reagoitaisiin vuosikertomukseen sen sijaan, että suoraan osallistuttaisiin Europolin valvontaan aktiivisena toimijana reagoiden eh, Europolin eh, uudistuksiin ja käytäntöjen kehittymiseen. En tiedä, mitenkä on tarkoitus parlamentaarisen valvontaelimen jäsenet pitää jatkuvasti ajan tasalla kehityksestä ja mitenkä heitä on todella tarkoitus, heidän on tarkoitus tiedottaa ja miten arvioidaan esimerkiksi ylimääräisen kokouksen tarve taikka vuosittaisen kokouksen lisäksi pidettävän lisäkokouksen tarve. Kiitos. Kiitoksia. Oli kovin hyödyllistä. Herra Hammarberg Ruotsista. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, täällähän on jo mainittukin usean otteeseen tänään, että tämä yhteistyö on ehdottoman välttämätöntä. Kun ajatellaan esimerkiksi kyberrikollisuutta, se lisääntyy kolmen kuukauden välein, tai siis monikertaistuu muutaman kuukauden välein. Ja samalla ei saa unohtaa kansallista paikallista poliisityötä, joka on täysin olennaista tämän yhteistyön toiminnalle ylipäätään. Ja siksipä tietenkin paitsi yhteistyötä myös valvontaa tarvitaan. Valvonnan oltava tehokasta, sen ei tule olla vain silloin tällöin kokoontuva elin, ei vaan täytyy varmistaa se, että kaikki ymmärtävät, että valvontakomitea todella tekee hyvää työtä ja siksipä tärkeää on, että useimmat äh, valvontakomitean kuuluvat jäsenet ovat kansallisten parlamenttien jäseniä. Hehän tietävät, että miten mm, kansallinen ja paikallinen alueellinen poliisitoiminta toimii. Ja kun ajatellaan sitten sihteeristö kysymystä. Ei, eivät lisäkustannukset välttämättä ollenkaan tuo eh, lisää hyötyä tai tehokkuutta. Minä uskon, että tehokas valvonta on täysin mahdollista ilman mitään lisäsihteeristöjäkin. Eh, mielestäni tämä kompromissi vaikuttaa ihan hyvältä. Ei valvonta elin voi olla liian iso. Ei se voi olla parlamentin kokoinen. Pari, kolme parlamentin jäsentä, jokaisesta parlamentista mielestäni on ihan sopiva määrä ja kokoontuminen kerran pari vuodessa ihan hyvä ehdotus sekin. Me Ruotsissa olemme hiukan huolissamme aina kun puhutaan uusista elimistä ja uusista rakenteista, jos ei tehdä ihan selväksi, että mitä niiden on tarkoitus tehdä. Kiitos hyödyllistä herra Perez Lapartan Espanjasta. Niin. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Me eh, Espanjassa kuuluimme eh, niihin, jotka emme vastanneet tähän kysymys kaavakkeeseen. Tämä johtui siitä, että meillä oli vaalien välinen aika ja halusimme odottaa, että minkälainen hallitus nyt sitten syntyy. Nyt kuitenkin poliittinen kenttä on vakaampi ja nyt luonnollisesti haluamme vastata tässä vaiheessa esitettyihin kysymyksiin ja antaa oman panoksemme tähän yhteistyöhön. Yksi vuosittainen kokous on aika vähän. Kyllähän parlamentaarisen valvonnan täytyisi pohjautua vähintäänkin kahteen tapaamiseen vuodessa. Näin nämä valvonta olisi toimivaa. Mitä sitten tulee parlamentin jäsenten määrään? Katsomme erityisesti nyt kaksikamarisessa omassa järjestelmässämme, että paremmin parlamenttimme monimuotoisuutta heijastelisi neljä jäsentä, eli kaksi kongressista ja kaksi senaatista, kaksi kummastakin kamarista. Täällä edustaja Diaste Meera halusi pientä, kevyttä toimia, mutta ainahan voidaan tietenkin sopia siitä, että pidetyissä kokouksissa jokainen maa voi nimittää yhden tai korkeintaan kaksi puhetorvea itselleen niin, että puhetta ei sitten tule liikaa ehdotukset ovat hyviä ja aina parannuksen, parantamisen varaakin on. Tämä ei ole mikään hallintoelin, se on valvontaelin, joka tarvitsee tietoa ja joka voi tiedon pohjalta sitten tehdä ehdotuksia. Mielestämme siis kaksi kokousta joka vuosi ja neljä parlamentin jäsentä kustakin parlamentista olisi hyvä määrä työn pohjaksi. Ja samoin sitten mitä tulee Euroopan parlamenttiin, niin olisi hyvä, että olisi, olisi tällainen kahtalainen puheenjohtajuus, siis äh, Euroopan unionin äh, vaihtuva puheenjohtaja tässä pohjalla. Ja mielestämme näin ehkä äh, vastattaisiin näihin eri huolenaiheisiin, joita eri mailla on, muun muassa meillä Espanjassa. Kiitos oikein paljon. Eh, Mr. Ha- Kiitoksia Hartman Saksasta. Herr Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Aivan ensin haluan sydämellisesti kiittää esittelijää Diastemera, joka monien vuosien ajan eri toimissa eri tehtävissä on kyllä ajanut tätä asiaa hyvin uskottavalla tavalla. Hänen panoksensa on ollut merkittävä ja me kaikki olemme kyllä kiitollisia teille muiden muassa, mutta erityisesti teille. Yksi asia tässä nyt on tullut selväksi. Europol tarvitsee lisää toimivaltaa, sen on saatava lisää toimivaltaa ja Europolin on voitava olla toimintakykyinen, mutta te viittasitte tuohon luottamukseen, arvoisa esittelijä, ja luottamusta voidaan luoda vain niin, että Europolin lisää toimivalta tasapainottuu entistä tehokkaammalla todellisella valvonnalla, että vaakakupit ovat jälleen tasan. Tämähän ajatus tässä nyt taustalla on ja me Saksassa tätä ajatusta ehdottomasti tuemme. Liittopäivät on todella pyrkinyt tekemään hyvin yksityiskohtaisiakin ehdotuksia ja on tullut siihen päätelmään, että tässä on vielä koko joukko avoimia kysymyksiä. Joulukuun puolessa välissä hän äh, työn tulokset julkaistaan, mutta eihän työ siihen suinkaan pääty, vaan me päinvastoin ehdotamme, että että eh, tapaamme sitten vielä toisen kerran eh, sen jälkeen, kun nämä eh, kaikki ehdotukset ovat pöydällä ja sovimme niistä. Esimerkiksi vähemmistöjen oikeudet on tässä elimessä äärimmäisen tärkeä kysymys ja siitäkin syystä katsomme, että että jokaisesta parlamentista tulisi nimittää edustajia vähintään neljä. Totta kai tehokkuutta tarvitaan, tehokkuus on yksi asia, mutta mitallin toinen puoli on sitten edustuksellisuus. Ja jos edustuksellisuus ei toteudu kylliksi, niin valvontaa elintä ei tulla ottamaan vakavasti eikä sitä tulla hyväksymään. Siksi me vetoamme sen puolesta, että jäseniä voi olla neljä kustakin parlamentista ja Tietenkin eh, ennen kuin eh, elin sitten eh, ryhtyy työhön, täytyy sopia muun muassa vähemmistöjen oikeudet, mutta myös se, miten tapaamiset järjestetään ja mitä tietoja välitetään. Ja viimeinen huomio, poliisiasiat ovat eurooppalaisia asioita, mutta kuitenkin mitä, enemmän, mitä suuremmassa määrin myös edelleen kansallisia kysymyksiä. Ja siksi on tärkeää, että myös kansalliset parlamentit pääsevät edustetuiksi. Kiitos paljon. Edustaja Moro Italiasta. Kollegi, kollegi. Hyvät kollegat, Lissabonin antama rooli kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentille oikeuden, turvallisuuden ja vapauden kysymyksissä antavat meille suuren vastuun Euroopan asioissa. Mehän pystymme huomioimaan, miten tehokasta tämä on turvallisuudessa ajatellen perusoikeuksia, kansalaisvapauksia. Meidän täytyy kantaa tämä vastuu. Tämä on myös mahdollisuus harjoittaa parlamentaarista valvontaa. Se on mahdollisuus, jonka myötä voidaan luoda yhteistä pohdiskelua sen Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, kun tor- terrorismin torjunta edellyttää yhteistyötä. Meidän täytyy tehostaa yhteistyötä, se on lähellä meidän sydäntämme. Me arvostamme kovasti sitä, mitä Troika on tehnyt. Kiitos myös ehdotuksesta. Minä haluaisin tähdätä, mikä merkitys on joillakin kysymyksillä. Ennen kaikkea se, että meillä on riittävää asiantuntemusta valvontaryhmässä – moni on tämän jo todennutkin. Tarvitsemme tasapainon niin, että voidaan säilyttää salassapitoa, mutta kuitenkin harjoittaa poliittista valvontaa tehokkaasti. Poliittinen valvonta, joka liittyy niin myös Europolin toimintaan. Tästä syystä palautteen mieleen myös moni puheenvuoro täällä, jossa on paljon korostettu tätä. Erottaisin, että huomioitaisiin nimenomaan näihin asioihin erikoistuneet valiokunnat eri parlamenteissa, jotta tietty jatkuvuus ja pysyvyys pyttäisiin takaamaan lainsäädäntökauden aikana niin, että valvontaryhmä pystyisi tekemään työtä ja olisi hyvä pitää mahdollisimman suppeana tämä lukumäärä huomioon tietenkin nämä näkökohdat, mitä täällä on tuollut, niin että Europolin valvonnan yhteydessä voisi olla temaattisia ryhmiäkin, jotka vastaisivat Euroopan unionin eri painopisteitä rikollisuudessa ja terrorismin torjunnassa. Se voisi tavata yhden kerran vuodessa, se kyllä riittäisi. Ja Euroopan parlamentti ja voisi järjestää myös ylimääräisiä kokouksia niin, että tällainen Yhteistyö olisi hyvä keino vaihtaa tietoja, parhaimpia käytäntöjä, kun halutaan järjestäytyneen rikollisuutta torjua, varsinkin, että minkälainen vaikutus tällä alueellisesti paikallisesti Euroopan unionin kansalaisiin. Kiitos. Thank you. And Mr. Angel. Kiitoksia. Luxemburgista rouva herra Angel. Very much for giving me the floor. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia panelisteja ja kollegoja, jotka osallistuivat Troika-työryhmän kokoukseen. Kollega Fannerille puheenjohtavaltio Slovakiasta kiitokset ja myöskin Diaste Meralle Euroopan parlamentista kiitos. hän on aiheeseen liittyvä todellinen asiantuntija. Yhteistyön hengessä työryhmässä työskenneltiin ja saanen muistuttaa, että työssä toimittiin juuri tätä vaiheittaista sovittua lähestymistapaa käyttäen niin kuin puhemieskokouksessa sovittiin. Varmaankin kaikki ovat samaa mieltä vastauksia katsellessaan, että meidän täytyy olla valmiita tekemään kompromisseja ja löytää toimivia ratkaisumalleja. On kiistaton fakta, että yhteisenä tavoitteena on löytää tahokas, tehokas, pieni, mutta erikoistunut valvontaryhmä. Ja tiedämme, että meidän vastuunamme on poliittisesti valvoa Europolin toimintaa ja katsoa, millä tavalla sen toiminta vaikuttaa perusoikeuksiin ja vapauksiin. Ja me olemme vastuussa kansalaisille sen suhteen, että tämä elin toimii eikä ole vain byrokraattinen hirviö, jossa keskustellaan. Ja selväksi kävi myöskin se, että tämänpäiväinenkin keskustelu näistä perusasioista, eli kokoonpanosta, kokousten määrästä ja kokouspaikasta, ovat riittävän hankalia sinänsä, joten meidän ei tulisi lähteä asiaa nyt käsittelemään väärin ja muistuttaisin että artiklasta 51 varmaan löytyvät nämä varsinaiset tehtävät. Muitakin käytännön työskentelyyn liittyviä kysymyksiä on esitetty kollegoiden toimista ja esimerkiksi sihteeristöasiat, luottamuksellisuus ja muut asiat, niistä on keskusteltava ryhmässä, eli ryhmän itsessään on päätettävä ja keskusteltava näistä. Muidenkin vastavalaisten elinten on ollut vaikea löytää tämän tyyppisiin työjärjestyskysymyksiin liittyen yhteisymmärrys, mutta jos Ensin sovitaan ensiaskeleista, eli tavataan mahdollisimman pikaisesti ja sitten katsotaan tätä etenemisjärjestystä, niin kuin kollega Funtner totesi, niin minä uskon, että siltä pohjalta meidän tulisi jatkotöitä lähteä tekemään. Kiitoksia. Kiitos sitten Euroopan parlamentissa herra Lopez Aguilar. Chair, actually, I had a question for... Minulla olisi kysymys herra Bornille keskuksesta minä olen kiinnostunut tästä vertailevasta analyysistä erilaisista yksiköistä, jotta voitaisiin hoitaa europarlamentaalista valvontaa poliisiyhteistyössä. Te kiinnititte huomiota jäsenyyteen, kauden pituuteen, vastuujakoon eri ryhmien kesken. Mutta se ei vaikuttanut olleen mukana vertailussa. Eikö se ole tärkeä parlamentaarisen valvonnan parametri sekin, siis aihealue itse valvonnassa? Enkä minkälaisia seuraamuksia, poliittisia seurauksia voitaisiin ajatella, jotta voitaisiin ottaa opiksi myös vastuunkannosta jotain, kun poliittista vastuunkantoa kyllä tarvitaan. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää vertailevassa analyysissä, kun ajatellaan, että useimmissa kansallisissa parlamenteissa valvonta johtaa parlamentaariseen vastuuseen, jopa eroon vastuuhenkilöiden osalta jossakin on mennyt pieleen sen takaamiseksi, että voidaan tukea näitä parlamentin yksiköitä, jotka ovat vastuussa valvonnasta. Näin on useimmissa Euroopan parlamentissa, jotta Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voisivat yhdessä harjoittaa valvontaa Europolin tiimoilta – mitä te ajattelisitte tästä? Sitten kansallisista parlamenteista Lord Sowley. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin äh, haluan äh, kiittää sitä. Täällä tunnustettiin äh, ylähuoneen tekemä työ ja voin tässä yhteydessä todeta, että tulemme tuottamaan vielä toisen kin kertomuksen todennäköisesti 12. joulukuuta alkavalla viikolla liittyen turvallisuustilanteen kehittymiseen Brexitin jälkeen. Kyllä 62 on aika suuri joukko ajatellen valvontaa ei lintää, mutta kun ajatellaan kaikkia niitä tahoja, joiden täytyy olla edustettuna, niin eipä tätä 62 pääs, voi oikein lähteä pienentämäänkään. Toinen asia mielestäni täällä oltiin aivan, Born oli aivan oikeassa todetessaan, että sehän vaikuttaa kuin konferenssilta, jos se järjestetään kolmen päivänä kaksi kertaa vuodessa. Mielestäni kokouksia voisi kyllä olla kaksi vuodessa ja kahdestakin syystä olen tätä mieltä. Ensinnäkin mielestäni on huomattavasti todennäköisempää, että valvonta on tehokasta, jos valvontakausi on lyhyempi ja keskittyneempi ja näin ehkä jokainen eri tavalla voi eri alat kattaa. Toiseksi, ja tämä on tärkeä asia, kun puhutaan oikeudesta, niin puhutaan paitsi siitä, että oikeus toteutuu myös siitä, että se näkyy toteutuvan. Eli tällä tarkoitan tilivelvollisuutta samoin, paitsi että tilivelvollisuuden on toteuduttava, niin sen on myös nähtävä toteutuvan. Ja tämä koskee Euroopan unionia yksi monista syistä, Euroopan unionin hylkäämiselle on se, että on ollut vaikutelma siitä, että sen elimet eivät ole tilivelvollisia. Tämä ei ehkä ole oikeutettu väite, mutta mutta pelko kuitenkin on ollut olemassa. Ja ehkäpä Euroopan unionille voitaisiin tehdä palvelussa, jos voitaisiin osoittaa tehokasta valvontaa. Ihmiset varmasti pitäisivät siitä, että kansanedustajat Euroopan unionin EU-parlamentin tasolla ja kansallisten parlamenttien tasolla ovat valvonnassa mukana. Well, kiitos, Laiva. Ja sitten omasta maasta on tervehdyksiin myös uuden puheenjohtaja, kuten Diaz Merkin, tervehti omia kollegojen Espanjasta. Eli tervetuloa, kaikki olette. Herra Nordqvist Tanskasta. Thank you. Um, of course. Kiitoksia. No, Mehän emme Tanskassa tiedä, mikä on meidän suhteemme tai tilanteemme Euroopan liittyen, mutta silti tämä on tärkeä asia, sillä tieto on valtaa ja kun Europolille on annettu uusi rooli, niin tietenkin valvonnankin pitää toimia Me voimme keskustella tästä erinomaisesta ehdotuksesta, onko tämä koko hyvä vai ei, mutta tärkeämpänä pitäisin kysymystä, että miten työ käytännössä järjestetään, miten valvontaryhmä voi käytännössä puuttua asioihin. Voivatko kansalaisetkin jollakin tavalla olla aloitteellisia me voimme keskustella ja vatvoa näistä kokoopanoista ja kokousten lukumäärästä, mutta kysehän on siitä työstä, joka tehdään kokousten välissä. Silloin tehdään se varsinainen työ ja siitä on keskusteltava, eli että miten me haluamme tämän työn järjestettävän. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ehkä meillä yllättävän, että olen kiitollinen lyhyestä kommentista. Sitten Euroopan parlamentista herra Tere Cabras. Meni. Kiitos. Paljon mielenkiintoista on jo todettu tähän mennessä. Neljä sekkaa. Minusta vaikuttaa aika tärkeältä, jotta voidaan menestyksellisesti harjoittaa yhteistä valvontaa. Tämä on jo todettukin ensinnäkin, että Euroopan parlamentin vähemmistöt olkot myös edustettuna uudessa valvontaryhmässä. niin, että heidänkin äänensä tulisi kuuluville. Tämä on erittäin tärkeää myös ajatellen ryhmän kokoonpanoa ja miten se toimii. Äänestykset, päätöslauselmat, tutkinta ja niin edelleen. Toiseksi, riittävästi tietoa täytyy olla kaikille parlamenteille ja kaikille jäsenille – noissa parlamenteissa. Kolmanneksi, valvonnan täytyy luoda luottamusta. Se täytyy luoda läheisyyttä kansalaisiin, esimerkiksi julkisiin kuulemisiin. Ehkä meidän pitäisi Euroopan perusoikeusviraston mukaan tähän tiiviisti. Neljä. Valvonta ryhmän ei pitäisi olla kovin suuri. Jos kerran haluamme olla tehokkaita työssämme, koska joissakin jäsenvaltioissa on vain yksi kamari. Koska ryhmä voi ehkä tavata vain kerran vuodessa, ehkä parin päivän ajan kuitenkin, esittäisin, että jäsenten määrä rajattaisiin. Tiedän, että se on kiistanalaista, mitä nyt tässä sanon, koska se on vastoin enemmistöä. Minä rajaisin jäsenten määrän ryhmässä kolmisen kymmeneen. Muutama jäsen tätä kohden tai yksi ja sitten kuusi meppiä. Ehkä alussa esittelet ja varjot työstäisivät hyväksyttyä asetusta. Kiitos kovasti. Thank you very much. Mr. Stout from Hungary, please. Unkarista edustaja Stout. Sanom szépen, elnök úr, tisztelt kollégák. Magyarországnak meggyő... Kiitos. Kollegat, me Unkarissa olemme vakuuttuneita siitä, että siirtolaispaine ja terroristiuhka ovat asioita, joita meidän tulee torjua yhdessä. Ja yksi parhaita keinoja varmasti olisi Europolin yhteistyötä vahvistamalla rikosoikeudellisissa tapauksissa terrorismi ja laiton maahanmuutto liittyvät tiivisti toisiinsa, näin me uskomme ja pidämmekin erittäin hyvänä tätä Europol-uudistusta, joka lisää Europolin toimivaltuuksia, auttaa meitä torjumaan rajat ylittävää rikollisuutta ja terrorismia entistä tehokkaammin. Terrorismin torjunnassa meidän tulee myös kohdistaa toimemme niihin, jotka ovat tukeneet terroristeja. Meidän täytyy kerätä tietoa, mutta myös analysoida tätä tietoa ja sitten tietenkin antaa se jäsenvaltioiden käyttöön. Vain näin voimme toimia kaikki yhdessä. Ja tietenkin parlamentaarinen valvonta, josta puhumme tänään, on tärkeää sekin. Ja on hyvä, että tällä alalla saadaan silläkin aikaan edistystä. Mitä minä voisin ottaa tähän keskusteluun? Yksi ainut kokous vuodessa on liian harvoin. Tarvitaan vähintäänkin kaksi vuosittaista kokousta, jotta parlamentaarinen valvonta olisi tehokasta. Ehkäpä kaksi kokousta tosiaan riittäisi mielestäni ja meidän mielestämme on loogista, että meillä on tämä kiertävä puheenjohtaja ja puheenjohtajavaltio isännöi kokouksia ja pyytäisimme teitä pohtimaan tätä. Sitten äh, kielistä Tukholman äh, suuntaviivojen artiklaa 7 tulisi soveltaa. Sehän koskee myös puheenjohtajakokousta. Kiitoksia. Kiitos herra Demetriu Kypros. Εμείς Kypros Κύπρος θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Κοίταξε. Me Kyproksella olemme sitä mieltä, että tärkeää on ryhmän priorisointi, työn priorisointi. Kollega Dias de Mera ja kollega Born viittasivat jo kokoonpanoon ja edustajien määrään. Sen pitäisi mahdollistaa ryhmän joustava työ. Mutta se ei onnistu, jos jokaisesta maasta tulee vain korkeintaan yksi edustaja. Ja sitten kuusi Euroopan parlamentista. Näin pääsemme jo 62 jäseneen. Entä sitten kokousten määrään? No niitä pitäisi olla ainakin kaksi. Jos tarkoituksena on toimia konferenssin lailla, niin silloin vähemmänkin riittää, mutta jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus itse päättää omista edustajistaan, jotta heidän asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää. Heidän kautta tämän ryhmän vaikuttavuus syntyy. Ja mitä tulee taas ylimääräisiin kokouksiin, niistä ei pitäisi päättää kansallisissa parlamenteissa. Tarvitaanko sitten alivaliokuntia tai jotain muita vastaavanlaisia, jotka selvittävät tämän valvontaryhmän roolin. Kaikkien kansallisten parlamenttien pitäisi saada olla kaikissa ryhmissä edustettuina. Jos tätä ei taata, niin silloin myöskään tieto ei ole kaikkien käytettävissä sillä meidän tulee käsitellä salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja tällaisessa valvontaryhmässä, kuten myöskin kansallisella tasolla. Kiitoksia. Kollegat unohtu sanoa, että tämä menee myös verkkoon suoratoistona, vaikka se nyt itsestäänselvä on, eli koko kokous. Ihan nyt vielä mainitsisin sen teille. Sitten herra Setvaros Liettuasta. Hyvät kollegat, ne, jotka ovat jo täällä puhuneet, ovat maininneet tärkeitä aiheita keskustelun kannalta. Minä nyt haluaisin ottaa esille useita tärkeitä kysymyksiä minäkin. Me puhumme täällä tänään uudestlaisesta toiminnasta, missä mukana olisivat Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Ja me toki haluamme onnistua tässä koska mehän tiedämme, että samanlaisia tehtäviä on tulossa eurojustin parissa. Siksi olisi syytä tarkkaan miettiä. Niin ikään on tärkeää osoittaa kansallisille parlamenteille ja valtiolle, että heillä on merkitystä, että hekin voivat kantaa kortensa kekoon ja vaikuttaa prosesseihin. Me kuulimme, että kansallisella parlamentilla on vähän eri näkemys ryhmän koosta. Ryhmän koon pitäisi kuitenkin heijastella sen suorittamia tehtäviä. Järjestääkö se kuulemisia vai noudattaako se kansallisten parlamenttien toimintatapaa? Tär, yhtä toista tärkeää kysymystäkin täällä on korostettu, nimittäin Europolin kansallisten parlamenttien suhdetta. Eli olisi hyvä pitää mielessä tämä myös, kun valitaan kansallisten parlamenttien jäseniä. Kyseessä on arkaluontoisesta tiedosta, luokitellusta tiedosta, henkilötiedoista, siksi olisi hyvä miettiä myös, kun mietitään kokoa. Juuri tässä ennen minua puhunut kollega toi esille sen, mikä minusta on erityisen olennaista, että se voisi ehkä to, alaryhmissäkin toimia, joita muitakin työmenetelmiä. Pari puheenvuoroa vielä kansallisista parlamentteista. Täällä on jo kollega myöhässä lentokoneesta. Ehkä hän voisi vastata nyt joihin kysymyksiin, koska hän joutuu lähteä, mutta hauskaa, että jäi näinkin pitkään. Hän piti lähteä aiemmin. Rova Fonten, haluatteko vastata nyt? Ja sitten Rova Kusenpoli Jesnovski sen jälkeen ja sitten alustajat. Olkaa hyvä, sanotellaan sitä nyt. Vážený pan predseda, vážení kolegovia. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Haluan omasta puolestani ja koko työryhmän puolesta kiittää teitä kaikkia esittämistänne huomioista. Erittäin rakentavia ehdotuksia on kuultu ja olemme iloisia siitä, että tähän asti tekemämme työ työryhmässä parlamentaarisen valvontaryhmän työtä valmistelema työ on saanut mm, ehdotuksena kiitosta teiltä monilta ja käsittääkseni useimmat teistä tuette valitsemamme lähestymistapaa. Tämän päivän keskustelu osoittaa, että joissain yksityiskohdissa keskustelun tarvetta vielä on, ja työryhmä tulee nyt analysoimaan kaikki tänään kuullut esitykset, ja tulemme todella tekemään uuden ehdotuksen 16. joulukuuta mennessä. Tänään on kuultu ihan konkreettisia ehdotuksia liittyen tämän uuden työryhmän toimintaan tai liittyen sen toiminnan mm, yksityiskohtiin ja työryhmän mandaattiin kuului siis keskittyä pääkysymyksiin parlamentaarisen valvontaelimen työssä ja todella haluaisimme mielellämme nyt sovitusta aikataulusta ja periaatteista kyllä pitää kiinni. Kompromisseja voidaan luonnollisesti tehdä ja hyväksyä ja pienemmistä yksityiskohdista voidaan keskustella jatkossa. Ja kaikki, mistä sovitaan, sisältyy tekstin uuteen versioon. Kiitos oikein paljon minun puolestani. Joudun nyt lähtemään näkemiin. Rouva Punteri, ryhmä edelleen täällä. Todeta vielä pari kysymystä. Tämä nyt on työn alla. Siitä sanon vähän myöhemmin lopussa. Mutta oli hauskaa, että hän pystyi osin vastaamaan ennen kuin lähtee. Rouva Kosmopoli Kreikasta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella työryhmää, varsinkin valtiota Slovakia sen tekemästä työstä asian parissa. Haluaisin esittää muutaman kommentin. Ensinnäkin nämä pari kysymystä. Niissä Kreikka on samaa mieltä. Me nimittäin uskomme, että me olemme löytäneet hyvän tasapainon kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken. Rajallinen määrä osallistuja takaa sen, että voidaan käydä kunnon vuoropuhelua ja yhteydenpitoa jäsenten kesken. Näin voidaan pitää kiinni myös salassapitovelvollisuudesta. Nimittäin mitä tulee tähän kolmanteen kysymykseen, niin siitä sanoisin, että useimpien parlamenttien halu ja toive on kaksi kokousta per vuosi, ei yksi, kun 22 tahoa oli kahden kokouksen puolesta ja kymmenen yhden kokouksen puolesta. Eli jotta saataisiin aikaan kompromissi, ehdottaisin, että alkupuoliskolla meillä olisi puheenjohtajavaltion maassa kokous ja toisella puolis- vuosipuoliskolla Euroopan parlamentissa. Näin voimme leikata kustannuksissakin. Puheenjohtajavaltiollahan on kuitenkin taloushallintoon liittyviä kokouksia, puhemiesten tapaamisia. Näin voidaan käyttää myös hyväksi parlamentin tarjoavia perusrakenteita. Tämä merkitsee sitä, jos meillä on kaksi kokousta per vuosi, että ne asiat, ne, jotka voivat pariutumaan moniin asiakirjoihin, voivat 51 artiklan nojalla nyt sen tehdä kunnolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla valvontaryhmä voisi käydä läpi edellisen vuoden kertomukset ja arvioida niitä. Ne voitaisiin esittää todellakin toisen vuosipuoliskon lopussa ja sitten toisella vuosipuoliskolla puolestaan voidaan laatia toimintaohjelma seuraavaa vuotta varten. Näin meidän valiokuntamme ovat halunneet toteutettavan. Turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä kiireellisiä, se edellyttää poliisiyhteistyötä. Meidän täytyy te enemmän kantaa huolta vielä tietosuoja-asioista. Eli meidän pitää olla kunnon parlamentaarista valvontaa. Aika tässä rientää valitettavasti. Herra Lopuksi herra Znowski. Panie przewodniczący, chciałem podziękować Trojce za te przedstawienie. Herra oikein paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää Troikkaa näistä ehdotuksista ja tästä demokraattisesta työskentelytavasta, eli miten kansallisia parlamentteja on kuultu. Ehdotukset osoittavat, että on pyritty löytämään kompromisseja – Vastaus ykköskysymykseen näytti selkeältä, eli kansalliset parlamentit tekevät päätöksen, sillä siellähän tiedetään parhaiten, kuka on pätevin tällaiseen valvontaryhmään. Mitä kakkoskysymykseen tulee, eli jäsenten lukumäärään valvontaryhmässä, yhtäältä meidän on tietenkin tarkasteltava ryhmän operatiivista toimintamahdollisuutta, mutta toisaalta meidän on myöskin muistettava, että jos jokaisesta kansallisesta parlamentista lähetetään ryhmään vain kaksi edustajaa, niin silloin ei ole mahdollista huomioida parlamentin kaikki näkemykset, eli esimerkiksi opposition näkemys, joten ehdotamme, että jokaisesta parlamentista edustajia olisi kuusi kappaletta. Se on tietenkin hankala ehdotus, mutta olemme kyllä tyytyväisinä panneet merkille Espanjan ja Saksan ehdotukset, eli että vähintään neljä per parlamentti lähetettäisiin tähän ryhmään. Se on ainakin askel oikean suuntaan. Sitten kolmas kysymys, kokousten lukumäärä ja kokouspaikka. No se on aika lailla hankalin kysymys ja vaikein ehdotus, jonka Troikka teki. Eli sanottiin, että vähintään yksi kokous, se vaikuttaa järkevältä. Ehkäpä voitaisiin toimia siten, että puheenjohtajavaltio toimii kokousten isäntänä, mutta sen lisäksi järjestetään Euroopan parlamentissa vielä toinenkin kokous. Eli käytännössä se tarkoittaisi kolmea kokousta. Kaksi jokaisessa puheenjohtajavaltiossa ja kolmas kokous sitten Euroopan parlamentissa. Kiitoksia. Ehkäpä herra Diaf Venera voisi ensin vastata hänelle esitettyyn kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Minäpä ihan lyhyesti reagoin näihin puheenvuoroihin, jotka todella antoivat paljon keskustelulle. Mielestäni tässä nyt on varmaankin tärkeä yksi asia tehdä selväksi keskustelun pohjalta. Eli täällä jotkut ovat todenneet asioita, jotka eivät pidä paikkansa. Europol ei, sitä ei voi verrata esimerkiksi kan, kansallisvaltioiden poliisivoimiin. Se ei toimi poliisina, eli me emme valvo yhdenkään jäsenvaltion poliisia. Eh, tällä Europolilla ei ole minkäännäköisiä poliisivaltuuksia, ja näin ollen äh, Ehkä jos nyt lyhyesti voisi todeta, mitä Europol on tai mikä Europol on. Europol on yhteistyötä. Europol on yhteistyötä ja tiedon käsittelyä ja rikostiedustelua. Eli jos tässä nyt ajatellaan, että meidän yhdessä toteuttamamme valvonta olisi eh, ikään kuin poliisiviranomaisen toiminnan eh, valvontaa, eh, kuten poliisiviranomainen jossain jäsenvaltiossa toimii, niin unohtakaa nyt tämä ajatus. Näin ei ole. Europol ei ole poliisiviranomainen. Keskustelussa kuulimme erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja muun muassa Era Born kun puhutaan tässä nyt äh, valvonnasta, eihän tämä nyt liity mitenkään äh, esimerkiksi äh, asevoimi, mutta kun puhutaan demokraattisesta valvonnasta, niin demokraattista valvontaa kohdistuu erilaisiin toimielimiin, mutta me puhumme nyt Europolista, Europolin demokraattisesta valvonnasta. Tämän halusin tehdä näin alkuun selväksi. Sitten joitain yksityiskohtiin meneviä kysymyksiä. Itse olen ollut siis mukana eh, neuvotteluissa Euroopan parlamentin edustajana ja kunnioitan kovasti Troikan kompromissiehdotuksia, mutta en ole tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentilla on vain kuusi eh, edustajaa, kuten ehdotuksen mukaisesti. Tiedättekö miksi? Eh, kun neuvosto tekee päätöksen ja kun ei ole minkäännäköistä ähm, taustaa, minkäännäköistä aiempaa pohjaa. Ja kyse on nyt siis koko Europolin valvonnasta ja 60 valvojaa siis nimitetään ja kuusi, vain kuusi heistä Euroopan parlamentista. Euroopan parlamentti ei tule hyväksymään tätä, näin kyllä luulen. Kun puhutaan troikasta ja kansallisista parlamenteista, niin myös heidän tulee olla pidättyväisiä vaatimuksissaan, niin kuin Euroopan parlamentinkin tulee olla Nimittäin SEUT-sopimuksen 88 artiklan mukaan kyse on Euroopan parlamentista ja kansallisista parlamenteista. Eli minkäs lainen suhteellisuus tässä nyt on Euroopan parla- parlamentin määrä ei voi olla suhteessa sama kuin kansallisten parlamenttien. Euroopan parlamenttihan on kuitenkin yhteislainsäätäjä yhdessä neuvoston kanssa. Minä ehdottomasti tuen kansallisten parlamenttien mukanaoloa. Eh, Euroopan unionin yksi merkittävimmistä heikkouksista on se, että kansallisten parlamenttien roolia ei ole kyllä niin vahvasti otettu huomioon ja siksi kansallisten parlamenttien on ehdottomasti oltava mukana tässä, kun puhalletaan uutta henkeä Euroopan unioniin ja, ja toteutetaan rakenteellisia uudistuksia Euroopan unionissa. kriisissä tässä ollaan, mutta siihen, sen yksityiskohtiin minun ei tässä nyt tarvitse mennä. Mutta kun puhutaan nyt näistä jäsenten määrästä. No niin, neuvotteluprosessi on aina neuvotteluprosessi ja tietenkin kompromisseja tehdään, mutta kun täällä tänään iltapäivällä on todettu, että kun tämä on pieni, tämä täytyy olla pieni, jotta se voi olla toimintakykyinen, mitä kevyempi, sitä toimintakykyisempi, sitä tehokkaampi valvoja – ja ihan kohta vaikeina hyvät naiset ja herrat, mutta totean kuitenkin vielä, että monet niistä huolenaiheista, joita täällä on tänään kuultu, ovat liittyneet kahteen kysymykseen. Ensinnäkin artikla 51, artikla 51, joka liittyy minun tarkistukseeni 200, ja siinä halutaan spesifioida tämän valvontaelimen toimivaltuudet. Eli että tiedetään, mitä mitä halutaan ja tiedetään, mitä sitten tehdään. Ja toinen huolenaihe, joka täällä on noussut iltapäivän mittaan esiin, on äh, tai liittyy aiempaan kysymykseen, nimittäin siis tämä Europol asetus, johon liittyy, sisältyy parlamentaarinen valvonta. Ja ehkäpä voisin päättää puheenvuoroni eh, samoin kuin aloitinkin sen. Eli kiitän todella, todella lämpimästi eh, yhteistyöstä ja huomioistanne. Tämä on ollut minulle hyvin tärkeä keskustelu, hyvin tärkeä iltapäivä eh, neuvottelijana. Te voitte luottaa siihen, että Euroopan parlamentin nimissä toimin teitä kuullen, ymmärtäen ja joustavasti. Kiitos paljon. Ennen kuin päätämme, vielä lyhyttä kommenttia parilta alustajalta. Anita ensin. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset näistä lukuisista rakentavista kommenteista valvontaryhmään liittyen. Tarkkoja muistinpanoja tein ja Saksa tulee tietenkin kääntymään vielä uudemman kerran Troikan puoleen omine argumenteinemme. Täällä on toivottu tehokkuutta, asiantuntemusta ja demokraattista valvontaa. Tehokkuus, se onnistuu, kuten äsken jo itse alustukseni aikana totesin, ei ainoastaan lukujen kautta, vaan myöskin sopimalla ja valvontaryhmän pelisäännöistä. Asiantuntemusta saadaan varmistettua vain ja ainoastaan silloin, jos hyödynnämme parlamentin asiantuntija, vaan myöskin pysyviä asiantuntijoita. esittelee Euroopan parlamentista, joka vastasi Europol-asetuksesta, korosti puheenvuorossaan, että jos valvontaryhmä on perustettu, niin sitä kautta Europolia demokraattisesti valvotaan. Jos näin on, niin valvonnan pitäisi olla demokraattista luoteeltaan. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaisesta kamarista kaksi edustajaa ja näin saataisiin koko spektri katettua. Jos haluamme todellakin suhtautua vakavasti tämän valvontaryhmän kokoukseen, niin yksi kokous ei riitä, vaan vähintään kaksi tapaamista kaivataan. Ja nyt jäämme sitten odottamaan, mitä Troika tämän pohjalta meille laatii. Kiitos, rouva Schäfer. Born, Lopez, Aguilare. Vastaus, vaikka hän nyt lähtikin. Valiokunnan jäsen voi esittää kysymyksen ja sitten lähtee kuulematta vastausta. Kertokaa, mitä teillä tehdään tässä. Varmasti jolla kaikilla on omat ratkaisunsa. No nyt tässä tapauksessa ihan vastaattekin. Ei kun pitäisi asettaa seuraamuksia hänelle kyllä. Mitä Euroopan parlamentilla on mahdollisuuksia seuraamuksiksi? Parikin keinoa läheistä yhteistyötä budjettivaliokunnan kanssa ja talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Nehän rahoittavat tavallaan Europolia, jos ollaan sitä mieltä, että Europol ihan pärjää riittävän hyvin tai voisi pärjätä paremmin, niin olkaa yhteydessä budjettivaliokuntaan ja talousarvion valvontavaliokuntaan, kun he pitävät kukkaron nyöreistä kiinni. En minä tähän halunnut vastausta. Name and shame. Ja sitten sormella osoittaminen viestimien kautta, jos Europol ei toimi. En puhu tästä yhdestä herrasta, vaan ylipäätään. Kiitoksia kovasti. Thank you very much, Mr. Born. Kiitoksia kovasti, herra Born. Hyvät kollegat, haluan erityisesti kiittää kansallisten parlamenttien jäseniä. Te teette työtä tärkeissä tehtävissä, oikeus- ja sisäasioissa, hyvin arkaluontoisissa kysymyksissä ja olette uhranneet aikaa ne tulla tänne. Varmaan huomaatte, että parlamentin väliset kokoukset eivät ole kovin keskustelevaa sorttia. Että kaikki eivät välttämättä pysty vastaamaan nopeasti. Aika omitoinen tapa käydä keskustelua, mutta kaikki se, mitä täällä on todettu, on kyllä pantu korvan taakse myös huomioiden Troikan ehdotusluonnosta. Tämä on äärimmäisen hyödyllistä meille erityisen tärkeää, että ehdotus onnistuu. Paitsi että meillä on Europol, niin meillä on muitakin ehdotuksia lainsäädännössä turvallisuusasioissa. Haluaisin vain nyt tämän teille todeta kansallisten parlamenttien jäsenille, että kun Euroopan unioni terrorismin torjuntaa, harjoittaa torjuntaa, harjoittaa tietosuoja-asioita tai myös suvereniteettikysymyksiä käsittelee, on otettava se vakavasti varsinkin valvontapuolella. Eli tästä syystä olimmekin kovin iloisia, että tänne tulitte näin ja jäittekin näin lukumääräisesti tänne ja olemme kiitollisia tästä. Herra Diathemere ja minä olemme kovasti kiitollisia tästä. Eli kiitoksia kovasti kansallisen parlamenttien jäsenille käyttämästä ajasta ja kiitos vielä, että tulitte Lipen Euroopan parlamenttiin. Olen pahoillani, että varra vain herra Diathemere ja minä kiitämme teitä pestä, mutta olemme kiitollisia teidän läsnäolostanne. Se oli etuoikeus on isännöidä. Tähän päätyy kokous. Kiitos puhujille heidän osallisuudestaan. Kiitoksia kollegat. Toivottavasti saamme hyvää jatkoa tälle. Ehdotus tulee keväällä. Ja paljon teidän ansiostanne kiitoksia kovasti.